Good afternoon, everyone. I'm very pleased to welcome you all uh, at today's public hearing on the impact of the UK. Tervetuloa kuulemistilaisuuteen, jossa käsitellään yhdistyneen kuningaskunnan poistumista EUsta ja siitä, miten se vaikuttaa ympäristöön ja kansanterveyden aloihin. Ja minä haluaisin toivottaa tervetulleeksi tänne kaikki asiantuntijat. Kiitos siitä, että tulitte paikalla maaliskuussa 29. päivä, siis vuonna 2019, yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee ulkopuolinen maa, kun se poistuu Euroopan unionista. Tämä Euroopan unionista poistuminen eh, asettaa meille eri kysymyksiä, jotka, joista vähäisin ei ole se, minkälainen vaikutus tällä poisvetäytymisellä on EU-hun, jos ajatellaan ympäristö- ongelmia, nehän ovat rajat ylittäviä luonteeltaan ja sen takia on tärkeää varmistaa, että tämä vetäytyminen ei vaikuttaisi meidän politiikkoihimme, niiden kestävyyteen tai myöskään EU-ssa ylläpidettävään laatuun tai yhdistyneen kuningaskunnan tilanteeseen. Me olemme järjestäneet tämän kuulemistilaisuuden, jotta voimme tarkastella sitä, miten meidän valiokuntamme alaisuuteen kuuluviin toimialoihin vaikuttaa tämä Brexit. Ja ne tiedot, jotka tänään saamme, annetaan sitten eteenpäin EU-neuvottelijoille niin, että voidaan varmistaa, että kaikki nämä tiedot huomioidaan niin, että voidaan rajoittaa kielteisiä vaikutuksia, mitä Brexitillä tulee olemaan. Mitä tulee tähän tämänpäiväiseen kuulemistilaisuuteen, kukin asiantuntija voi puhua 10 minuuttia ja aina kahden puheenvuoron jälkeen voidaan esittää kysymyksiä ja kuullaan vastauksia. Minä odotan mielenkiinnolla tämän päivän keskusteluja ja pidemmittä puheitta antaisin puheenvuoron ensimmäiselle puhujalle. Kyseessä on herra Georg Carlsen ja hän on Arla Foodsin varatoimitusjohtaja. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Haluaisin kiittää ympäristövaliokuntaa siitä, että Arla Foods saa mahdollisuuden osallistua tämän kuulemistilaisuuteen Euroopan parlamentissa. Aiheenaanhan on Brexit ja sen mahdolliset vaikutukset elintarviketurvallisuuteen. Nämä molemmat aiheet ovat tietenkin tärkeitä kysymyksiä Arla Foodsille. Henkilökohtaisesti johdan Euroopan osastoa. Aikaisemmin olen johtanut Arlan yhdistyneen kuningaskunnan osastoa. Tunnen molemmat alat siis aika hyvin. Arla Foodsille on hyvin tärkeää tarjota turvallisia, kestäviä ja ravitsevia tuotteita. Se on keskeisintä työtämme. Meidän on tarkoitus huolehtia mahdollisimman korkeasta elintarviketurvallisuuden tasasta ja se on ollut meille osuuskuntana tärkeää. Siitä lähtien, kun lähdettiin liikkeelle 1880-luvulla hyvin pienestä osuuskunnasta – Elintarviketurvallisuus on ollut matkamme osa aina ja on edelleen. Brexit tuli kuitenkin melkomoisena yllätyksenä kesäkuussa 2016 eurooppalaisena osuuskuntana rakennamme toimimme Euroopan unionin arvojen pohjalle ja pidämme hyvin toimivia sisämarkkinoita tärkeinä. Ei ole mikään salaisuus, että olisimme pitäneet toisenlaista ratkaisua kansanäänestyksenä parempana, mutta Ymmärrämme, että tämä päätös on nyt tehty ja teemme parhaamme, jotta voidaan huolehtia mahdollisimman hyvistä suhteista EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä tietenkin kunnioittain EUn koskemattomuutta ja sisämarkkinoita. Haluaisin lyhyesti esitellä Isla Foodsin ja Brexitin mahdolliset vaikutukset elintarviketurvallisuuteen ja meidän toimintamme. Isla Foods on 11 200 viljelijän omistama Ruotsista, Tanskasta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Beneluxmaista ja Saksasta. Haluamme mahdollisimman kovan arvon viljelijöillemme, tuottajillemme. Pyrimme maksamaan parhaan mahdollisimman hinnan jatkuvasti ja vuoden päätyessä maidon tuottajien kesken jaetaan voitot. Meillä on 170 viljelijää edustamassa 11-200 viljelijää edustajien neuvostossa ja voidaan sanoa, että meillä on ikään kuin oma Euroopan parlamenttimme osuuskunnassamme. Meidän tuottajamme tuottavat 14 miljoonaa kiloa maitoa, neljänneksi suorin tuottaja maailmassa ja luomutuottajina olemme maailman suurin. Kaikki maito tulee omistajiltamme ja kaikki vastaavat laatuvaatimuksiin, Alla Gardenin vaatimuksiin. Ja säännöissä me otetaan huomioon maidon laatu, elintarviketurvallisuus, ympäristö ja eläinten hyvinvointi. Meillä on 75 meijeriä EUn alueella ja muutama EUn ulkopuolella. Me näemme, että tässä alihankintaketjussa kaikkialla huolehditaan korkeasta elintarviketurvallisuuden tasosta, joka on tärkeä rakennuspalikka pienemmältä kuluttajalle siis. Yhdistynyt kuningaskunta on suurimmat markkinamme vasta noin 25 prosentista kokonaistuloa, mutta yhdistynyt kuningaskunta ei ole ainoastaan markkina-alue, vaan koti, jossa on 2700 maidon tuottajan perhettään ja 3500 työntekijää brittimeijereissä. Noin 70 prosenttia brittituloista perustuu maiton, jota tuotetaan siellä alueella ja meijere, jota työstetään meijereissämme. Loput 30 prosenttia liittyy tuottuihin maitotuotteisiin. 160 000 tonnia maitotaloustuotteita yhdistyneen kuningaskuntaan, 24 000 tonnia yhdistyneestä kuningaskunnasta EUhun. Jos Brexit on tiukka, oletamme, että 2,7 miljoonaa kiloa maito ei kulje yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Meidän on löydettävä uudet markkinat ja tämä vaikuttaisi mm, meijerin markkinoihin tiukasti ja Venäjän kauppasaarto ei enää näyttäytyisi niin suurena ongelmana. Tämä painostaisi kovasti maidon tuottajia yhdistyneessä kuningaskunnassa ja hintöys. Jotta voisimme maksaa korkeimman mahdollisimman hinnan maidosta maidon tuottajillemme, ja ajatellaan, että meidän meijerimme ovat lähinnä maaseutualueilla. Haluaisimme mahdollisimman vapaata kauppaa EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä Brexitin jälkeen, tietenkin kunnioittain sisämarkkinoita. Tämä on tärkeää, jotta voidaan käyttää omistajamme maitoa ja huolehtia koko ketjusta, tuotantoketjusta. Kunnes vapaakauppasopimus on solmittu, tarvitsemme riittävän siirtymäkauden – joka on mahdollisimman lähellä status quo, jotta voidaan valmistella tuottajien tilannetta uuteen markkinatilanteeseen. Vapaa mahdollinen kauppa tarkoittaa meille sitä, että ei ole tulleja eikä muita kuin tulliesteitä, kaupan esteitä. Jos keskitytään sitten elintarviketurvallisuuteen Brexit-suhteissa, muut kuin tulliesteet ovat hallinnollisia taakkoja suhteessa kauppaan, mutta tietenkin myös ajatellen yhdistyneen kuningaskunnan tulvelevaisuutta. Yhdistyneen kuningaskunnan on noudatettava EU-lainsäädäntöä tai vastaavaa lainsäädäntöä eläinten terveyden, eläinlääkinnän, lääkerehun, eläinten hyvinvoinnin ja elintarvikkeiden ja rehun hygienan osalta. Ensimmäinen askel on huolehtia siitä, että lakiesitys EUn erosta – ottaa huomioon kaiken EU-lainsäädännön, erityisesti elintarviketurvallisuuden alalla, ja sisällyttää tämän yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöön. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö yhdistynyt kuningaskunta tulevaisuudessa voiti muuttaa lainsäädäntöä. Nykyviestit yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselta eivät ole ihan selkeitä, mutta näyttäisi siltä, että nyt halutaan ylläpitää samaa korkea elintarviketurvallisuuden tasoa ja välttää eroavaisuuksia elintarvikelainsäädännön alalla. Jotta näin olisi myös tulevaisuudessa, mekanismeihin pitäisi ottaa tällainen tekijä mukaan kauppasopimuksiin, jotta voidaan huolehtia siitä, että yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntö on samaa tai samantyyppistä kuin EUn lainsäädäntö. Meidän kantamme on se, että on aivan selvää, että brittikuluttajille on tärkeää samat asiat kuin kuluttajille kautta jäsenvaltioiden. Kaikki standardit ovat tällä hetkellä harmonisoituja ja siksi näyttäisi olevan hyvin pientä riskiä siinä, että brittiviljelijät ja elintarviketuottajat haluaisivat kevempiä standardeja, jotta voisivat kilpailla hinnalle. Kuluttajat eivät sitä halua, eivät suuret kauppaketjut myöskään – ja tämä koskee ainakin Arla Foods-yritystämme. Se, että ei noudatettaisi EUn elintarvikelainsäädäntöä, olisi tilanne, jossa ajatettaisiin huomioon kulutustrendejä yhdistyneessä kuningaskunnassa EU27. Kuluttajat haluavat turvallista, luonnollista, autenttista ruokaa ja kunnolliset lainsäädäntöpuitteet ja kunnon viranomaiset valvomaan näitä kysymyksiä. Näemme kaiken kaikkiaan, että britit mielellään noudattaisivat EUn lähestymistapaa tässä kysymyksessä, eikä esimerkiksi Yhdysvaltain. Siksi olisi varmasti kuluttajien toiveiden vastaista, jos alennettaisiin näitä standardeja. Toimintamallissamme haluamme jatkuvasti parantaa elintarviketurvallisuutta ja huolehtia vankoista sisämarkkinoista, joilla maito ja maitotaloustuotteet voivat vapaasti liikkua rajojen yli. Yhdistyneissä kuningaskunnissa löytyy suurimmat markkinamme, mutta myöskin kotimme. Jotta voisimme optimaalisesti käyttää tuottajien maidon, siellä haluamme mahdollisimman vapaita sisämarkkinoita, kunnioittaen sisämarkkinoiden integriteettiä. Hyvä lähtö lähtökohta olisi huolehtia siitä, että pidetään kiinni nykystandardeista. Se, että poikettaisiin standardeista, tuntuu epätodennäköiseltä tällä hetkellä, mutta mekanismin kautta pitäisi huolehtia siitä, että tämä asia on keskeisenä osana kauppasopimuksessa. Jos tiukka Brexit toteutuu, niin vähitellen markkinat varmasti kuitenkin päätyvät tasapainoon meidän on kuitenkin ajateltava sitä, pitääkö löytää uudet markkinat suurille maitomäärille. Tämä saattaisi aiheuttaa epävakautta molemmin puolin rajaa tulevaisuudessa. Tiukka Brexit haittaisi kilpailukykyä ja loisi kovasti painetta pienyritysten varaan. Euroopan parlamentin jäseninä te olette mukana tekemässä päätöksiä. Minä kehottaisin teitä tekemään tiukasti töitä, jotta voidaan huolehtia parasta mahdollisesta nolla tariffisopimuksesta niin, ettei tule muita kuin tulliesteitä yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn väliselle kaupalle, niin että huolehditaan myös kunnollisesta elintarviketurvallisuussääntelystä. Kiitos. Very much. No. Kiitos oikein paljon. Ja seuraava puhuja on Sue Davis. Hän on strategi- strategian neuvonantaja Witchista. Kiitos oikein paljon. Kiitos, että sain tulla tänne kuulemistilaisuuteen puhumaan tänään. Aivan ensiksi pitäisi ehkä kertoa, mikä Witch on. Jotkut eivät ehkä sitä tunne. Me olemme riippumaton kuluttajajärjestö yhdistyneessä kuningaskunnassa. Me saamme rahoituksemme myymällä julkaisuja, jotka liittyvät kuluttajan tiedottamiseen ja rahat tästä tulevat meidän järjestelmämme. Näin olemme riippumattomia epäpoliittisia. Meillä on noin puolitoista miljoonaa jäsentä ja tukia. Näin olemme suurin yhdistyneen kuningaskunnan kuluttajajärjestö. Me suhtaudumme kansanäänestykseen eh, neutraalisti, mutta nyt tärkeää on, että kuluttaja voidaan suojata eh, tältä Brexit-prosessilta ja minä haluaisin nyt keskittyä kolmeen eri seikkaan. Ensinnäkin haluaisin kertoa siitä, mikä tilanne nyt on, jos ajatellaan EUn elintarviketurvallisuuspuitteistoa. Puhuisin myös Brexitin toimista mahdollisuuksista ja haasteista ja sitten korostaisin joitain prioriteetteja, joihin pitäisi paneutua. Eli ensinnäkin, jos ajatellaan nykyisiä lainsäädäntöpuutteita, Yhdistynyt kuningaskunta ja EU ovat olleet hyvin läheisesti kytköksissä, jos ajatellaan sitä, miten elintarviketurvallisuuteen on suhtauduttu ja elintarvikepolitiikkaan yleensä. Ja nämä puitteistot ovat kehkeytyneet eri kriisien pohjalta. BSE, dioksiini ja viime aikoina tämä hevosenlihaskandaali ja me olemme saaneet aikaiseksi sellaiset puitteet, joista on hyötyä kuluttajille. Tärkeää tässä on lainsäädäntö, jota uudistetaan juuri Refitin yhteydessä, mutta on tärkeää, että voidaan pitää yllä näitä saavutuksia. Ensinnäkin on tehtävä selväksi se, että liike-elämään on varmistettava elintarviketurvallisuus, mutta selvää on, että myös viranomaisilla on roolinsa varmistaessa, että tämä tehdään ja että kuluttaja suojataan. Tässä lähdetään liikkeelle EUn riskianalyysimallista, joka on aika erilainen malli verrattuna muihin eh, maailman maihin ja on tärkeää pitää tämä yllä. Minä haluaisin korostaa sellaisia aspekteja, kuten että riskianalyysi on riippumaton. Ymmärretään, että tarvitaan, tarvitaan asiantuntijatietoa, tiedon, mm, tietoa tarvitaan päätöksenteon pohjaksi, mutta tämä ei ole kuitenkaan ainoa tietolähde ja tarvitaan muitakin ajatuksia, jotka pitää pitää mielessä eettiset seikat muun muassa ja kaikki se, mikä voi vaikuttaa siihen, miten elintarvikkeita säädellään. Ja sitten on varovaisuusperiaate, kun puhutaan eh, tieteellistä tiedosta, niin pitää asettaa etusijalle kansanterveys ja jos on riski, niin pitää aina suojata kuluttajia. Asiuksessa myös perustettiin elintarviketurvallisuusviranomainen ja sen kautta on saatu keskitettyjä riskiarviointeja. Ja tämä on korostanut taas siitä, kuinka tärkeää on, että on riippumaton eh, virasto, laitos, joka on riippumaton sekä eh, toimialasta että poliittisista intresseistä. Tämä pitää muistaa meillä jatkossa. Ja taustalla myös GMO eh, on liittyviä ajatuksia lisäaineisiin ja terveysväitteisiin jätteisiin liittyviä säädöksiä. Meillä on myös täsmenty se, minkälaista valvontaa tarvitaan jäsenvaltioissa, mutta sen lisäksi on mainittu se, miten komission tai DG Santen kautta eläinlääkintää valvotaan ja on tärkeää, että varmistetaan, että myös eri maat toimivat EU-lainsäädännön mukaisesti. On muitakin koordinaatiomekanismeja, kuten eh, nopean hälytyksen eh, verkosto ja sitten eh, verkosto, jota on viime aikoina kehitetty niin, että tietoa voidaan toimittaa nopeasti eteenpäin. Tietysti parantamisen parhaimmillaan on. Sitten meillä on tämä jäljitysjärjestelmä, jolloin voidaan antaa nopeasti tietoa siitä, minkälaisia tuotteita on tuotu Rotterdamiin tai yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tiedetään, on jotain eri hylätään ja voidaan toimia koordinoidusta. Meillä on hyvin samantapaisia haasteita ja tämä jättää Mekossakin on näin. Jos katsotaan esimerkiksi ruokaa, eh, myrkytyksiä, niin kampylobakteeri on yhä tärkeällä siellä ja pitää ymmärtää eh, kemikaalivierasaineet eh, samalla tavalla. Kaikki tämä tulee jatkumaan näin ja mehän olemme globaalissa toimitusketjussa mukana. Ja sitten on joitain seikkoja, jotka ovat vielä avoimia. Mielenkiintoista nähdä, miten nämä ratkaistaan. Yksi niistä on esimerkiksi eläinten kloonaus. Ja sitten ajatellaan mahdollisuuksia, minä aika varovaisesti ehkä mainitsen tämän, koska nyt on vähän vaikea tietää, minkälainen suhde tästä loppujen lopuksi tulee ja näistä riskeistä mahdollisuuksista nämä riskit ja mahdollisuudet riippuvat siitä, saadaanko aikaiseksi kauppasopimus ja e, sitten sen pohjalta, millainen kauppasopimus saadaan, nähdään millaiset suhteet tulevat ja sitten vielä nähdään, tuleeko olemaan joustavuutta niin, että yhdistynyt kuningaskunnan voi poiketa nykyistä puitteista. Mutta selvästi me poistumme YMPstä ja kuluttajan näkökulmasta tämä voisi olla todellinen mahdollisuus niin, että voidaan parantaa eh, toimintatapoja ja eurooppalainen kuluttajaliike on tätä pyrkinyt ajamaan, pitää huomioida terveys ja maatalous eh, ja moni muu elementti samanaikaisesti, niin että asiat eivät ole vain hajallaan. Ja nyt on myös mahdollisuus eh, toimia niin, että kun uudelleen käydään läpi maatalouspolitiikkaa, niin voidaan katsoa, voidaanko joitain kimmokkeita vähän parantaa, pitää huomioida tuottavuus, mutta myös elintarviketurvallisuus ja niiden laatu. Yksi tärkeä kysymys on se, miten täytetyn järjestelyä voidaan parantaa. Tässä on ollut suuria rasitteita. Paikallisille viranomaisen pitää varmistaa se, että tässä voidaan huomioida nämä eh, monimutkaiset eh, haasteet lähivuosina, jos nämä suhteet mutkistuvat. Mutta ehkä on sellaisiakin aloja, joilla voidaan sääntelyä vahvistaa. Eli kyseessä ei välttämättä ole suuret uudistukset, sillä meistä tuntuu, että yleisesti ottaen asiat toimivat hyvin, mutta esimerkiksi nämä terveysväitteet ja eh, ravitsemusaspektit ja liitettävyys ehkä on joitain tiettyjä seikkoja, joita voidaan parantaa, joita voidaan kuluttajia suojata paremmin. Tämän lisäksi on tärkeää varmistaa se, että yhdistynyt kuningaskunta jatkossakin lähtee liikkeelle siitä, että halutaan todella korkealuokkaiset tuotteet ja terveys varmistetaan. Tämä ei saa mitenkään kyseenalaistua ja tuleva suhde tulee kovasti vaikuttamaan näihin erovaisuuksiin ja siihen, minkälaisia riskejä voi aiheutua. Sitten jos ajatellaan haasteita, korostaisin kolmea pääseikkaa. Ensinnäkin yhdistynyt kuningas kunta ja sen hallitus on eh, sitoutunut EU-lainsäädännön transponointiin oman lainsäädäntönsä, kun poistutaan EUsta, mutta operatiivisiin seikkoihin liittyy paljon kysymyksiä, joihin tarvitaan vielä vastaus. Ja tämä liittyy siihen, mitä tehdään riskinarvioinnin osalta ja miten suhteemme EFSAan muotoutuu ja entä nämä verkostot, joita nyt tarvitaan valvonnan osalta on EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan intresseissä, että jatkossakin tehdään yhteistyötä niiden parissa. Eli sitten on myös yhdistyneen kuningaskunnan kannalta mietittävä kansallisia kapasiteetteja, jos halutaan nyt näitä meille erikseen perustaa, eikä kuitenkaan pidä olla päällekkäisyyttä sopimuksessa on paljon sellaisia seikkoja, joista ei ole vielä tietoa. Otetaanko ne kohdat mukaan myös eh, meidän lainsäädäntömme, eli kuluttajien ja ihmisten terveyden suojelu ja myös tämä varovaisuusperiaate, joka on todella keskeinen. Se pitää pitää jatkossakin lainsäädännön pohjana. Tuleva yhdistyneen kuningaskunnan kauppapolitiikka on tärkeä seikka. Hallitus on sanonut valkoisessa kirjassa sitä koskien, että ajetaan eh, hyviä korkea laatua, mutta jos aloitamme nyt neuvottelut sellaisten maiden kanssa, jos on hyvin erilainen kuluttajansuojataso, jos ajatellaan esimerkiksi Yhdysvaltoja, niin yksi kuudesta amerikkalaista saa ruokamyrkytyksen joka vuosi verrattuna Eurooppaan, missä kyseessä on yksi kuudesta henkilöstä. Ja tässä on arvioitu kunkin eh, maan tai EUn eh, virasto antanut, eli me emme saa näitä standardeja alentaa. Kuluttajan mukaan ottaminen on hyvin tärkeää, jos mietitään sitä, minkälaisia tuotantometodeja voidaan käyttää jatkossa sillä kuluttajat eivät ajattele ehkä ainoastaan turvallisuutta, pitää varmistaa myös se, että ihmisillä on valinnan varaa. Ja viimeinen kohta haluaisin korostaa on tämä, mitä Peter sanoi liittyen eh, siihen, että mm, tämä on ihmisten saatavilla myös mm, hinnoittelujen suhteen. Pitää ajatella, minkälaisia vaikutuksia voi olla kuluttajiin, mutta myös koko elintarvikeketjun laajemmin. Ja johtako tämä siihen, että eh, tulee lisää petoksia ja tulee painosta siihen suuntaan, että standardeja tai tasoa alennettaisiin. Loppujen lopuksi sanoisin, että kuluttajat on asetettava neuvottelujen keskiöön ja me teemme hyvin läheistä yhteistyötä muiden kuluttajajärjestöjen kanssa, että tämä toteutuisi. Me tarvitsemme jatkossakin korkean laadun. On tärkeää, että EU-laki transponoidaan, mutta tarvitaan myös yleinen lähestymistapa, joka pitää pitää yllä, pitää vahvistaa säätelypuitteita jos ajatellaan panon näkökulmaa, mutta pitää myös miettiä sitä, voisiko suojaa vielä parantaa ja vähentää eh, elintarvikkeisiin liittyviä tauteja. Ja nyt on selvitettävä se, miten jatkossa tehdään yhteistyötä asiantuntijoiden kesken ja täytäntöönpanon kesken, mutta on muitakin laajoja verkostoja, jotka ovat tärkeitä. Ja tämä on tärkeää myös kansainvälisesti kun ollaan mukana esimerkiksi kohdassa alimentaariuksessa ja WHOssa. Tämä tulee olemaan todella oleellista ottaen huomioon, kuinka monimutkainen ja globaali elintarviketoimitusketju on. Toivottavasti tässä nyt nopeasti pystyn käymään läpi meidän näkökulmaa tähän asiaan, mutta vastaan mieleeni myös kysymyksiin. Kiitos. Very much. And as I was saying... Kiitos oikein paljon ja niin kuin sanoin kuulustilaisuuden alussa, että nyt meillä on vuorossa kysymys- ja vastausosio. Täällä voitte pyytää puheenvuoron, jos haluatte jotain kysyä tai kommentoida. Taylor. Edustaja Taylor, te olitte nopein. Thanks very much, Chair, and uh, thank you to the two speakers. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kahdelle puhujalle. Contributions. I, I really wanted... Kiitoksia näistä kiinnostavista panoksista. Haluaisin esittää kysymyksen herra Carsonille. Jos nyt tulee tällainen kova Brexit niin sanotusti ja VTO-säännöt käyttöön meijerituotteita varten, millaiseksi arvelet vaikutukset 27 eh, maaleen tuottajille, erityisesti Irlannissa, eh, kun Englantia käytetään kauttakulkumaana vientiä varten, millaisia vaikutukset ovat Irlantiin? Onko jonkinlaisia suunnitelmia olemassa, jolla sitten käsiteltäisiin tällaisen kovan Brexitin seurauksia? Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Otetaan pari-kolme kysymystä. Edustaja Vierna. Kiitos oikein paljon. Kiitos puhujille. Minulla on kysymyslista. Voisin puhua varmaan koko päivän, mutta yritän puhua lyhyesti. Tiedän, että meillä ole aikaa valtavasti. Alla Foodsilta kuulimme, että suurin osa tuotteista menee yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Osa tulee sieltä pois taas. Näytitte vauvan kuvan siellä. Tehdäänkö meillä myös vauille myytävää maitoa vai onko se tuontituotetta meillä? Ja jos tuotantolaitoksia on yhdistyneessä kuningaskunnassa, vievätkö nämä laitokset myös Euroopan unioniin ja onko siellä silloin laskua luvassa? Maitotaloustuotteet, kuten monet muut, toimitetaan juuri oikea-aikaisesti ja jos rajalla – on hidasteita, niin onko rikkoja riittävästi? jos rekat jäävät Dorin ja Kaleen jumiin. Ja sama koskee tietenkin kuljettajia, sama kysymys. Ja Witchin edustajalle kiitos. Witch on tehnyt todella hyvää työtä kuluttajasuojan eteen yhdistyneessä kuningaskunnassa jo vuosien ajan. Minua kiinnostaisi kuulla, mitä vakuutuksia olette kuulleet hallituksen kanssa keskusteltaessa – elintarvikemerkinnöistä esimerkiksi, kuluttajille annettavasta tiedosta ja mitkä ovat suunnitelmat nopeiden vastausten osalta, jos emme ole osana Euroopan järjestelmää enää mukana. Erityisesti jos tiukka Brexit on luvassa ja kuinkahan pitkään kuluu ennen kuin tällaiset sääntelyviranomaiset saadaan ylipäätään luotua. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Sama kysymys molemmille puhujille. Yhdistynyt kuningas kunta suuren väestön, yksi suurimmista Euroopassa on, siellä on luultavaa, että Brexitin jälkeen elintarvike ympäristöstä tulee sekä ympäristö ei tarkoita, että emme mene yhtä tietä eteenpäin, vaan tässä on useita skenaarioita, useita vaihtoehtoja, ja näin sellaisenkin näkymän, että mm, rikkaammat maksavat korkeaa hintaa Britteissä tuotetusta, korkealaatuisesta eläinten hyvinvoinnin huomioon ottavaa huomioitavia tuotteita ja sitten alhaisimmilla tuloilla olevilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin käyttää näitä halpoja elintarvikkeita EUn ulkopuolelta on selvä mahdollisuus sille, että alamme tuomaan suuria määriä halvempaa ruokaa tällaista jotkut konservatiivipuolueet ovat esittäneet, että kauppa ympäristössä voisimme mennä maailmanmarkkinoille ostamaan sieltä halvempaa ruokaa ja asiakkaat saisivat näin halvempaa ruokaa, mutta varmaankin kaikki tiedämme sen, että usein halvempi ruoka ei välttämättä ole tuotettu niin, että elinten hyvinvoinnista on pidetty huolta. Se ei ole välttämättä ravinnerikasta ja todellinen vaara tietenkin on tässä, että sitä ei ole tuotettu riittävällä turvallisuuden tasolla ja tässä vaiheessa alkaa tulla ongelmia tautien kanssa ja niin edelleen. Halusin vain teidän näkemyksenne, onko tämä mahdollisesti todellinen skenaario. Eli ei niin, että kaikki alkavat ostamaan halpaa ruokaa, mutta jotkut, jotkut jo näin tekevät, koska aina Äh, ostavat hal, halvinta ruokaa ja monilla ei ole mitään muita mahdollisuuksia, mutta kun ostaa tätä halvempaa ruokaa ja että tulee laajentamaan halvan ruoan markkinoita ja niin sitten on tuonne alaspäin. Oletteko tästä yhtä mieltä vai ettekö? Uh, Kiitos ja sitten käännyn puhujien puoleen. Kuka haluaa panelistista puhua ensin? Yes, uh, let me try and address... Uh... Niin, yritän vastata ensimmäiseen kysymykseen – kovan Brexitin tapauksesta. Kuten tänään mainitsin, yhdistynyt kuningaskunta on vajetta maidon tuotannon osalta sekä tiloilla että koko alihankintaketjussa 20 prosenttia on tämä vaje, joten yhdistynyt kuningaskunta on riippuvasta monien maitotuotteiden tuonnista. Tietenkin suhde Irlannin tasavaltaan on hyvin tärkeä cheddarin saamiseksi yhdistyneeseen kuningaskuntaan, mutta myös muiden tuotteiden osalta. Useat kerrat minun on otettu yhdistyneessä kuningaskunnassa yhteyttä. Meillä on 25 prosenttia tuottajia. Voisimmeko pyytää heitä tuottamaan enemmän maitoa? Tämä hoitaisi tämän ongelman pidemmällä aikavälillä, mutta tuotantokapasiteettia ei tällä hetkellä ole. Joten se tulee ensin rakentaa. Ja tästä syystä myös sanomme, että kuluttajan kannalta tässä menee aikaa, että saadaan edes tuotantokapasiteetti paikoilleen eri aloilla. Joten meillä on monenlaisia skenaarioita tässä. Varmasti kollegat tällä saralla tekevät samaa työtä. Mutta on vaikea tehdä paljon näin epävarmoina aikoina. Mikään yritys tuskin lähtee paljon investoimaan yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kun ei oikein tiedetä, mitä kaupan esteitä saattaa syntyä tulleja tai muita. Ja sitten voitte vauvojen ruoasta ja maidosta meidän alallamme suurin osa. Minulla ei ole ihan kokonaiskuvaa, mutta me emme ainakaan tuota vauvoille suunnattua maitoa yhdistyneessä kuningaskunnassa. En tiedä kilpailijoiden tilanteesta oikein, mutta suurin osa olisi käsittääkseni tuotua. Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tuotua siis. Viimeinen kysymys, jos siihenkin vastaan, kun sain vastausmahdollisuuden, niin potentiaalinen riski on olemassa – me näemme ilman muuta, että kuluttajat ja väittäiskauppiaat pyrkivät parantamaan monella tapaa elintarviketurvallisuutta. Se on ollut monille kilpailijoille, alihankkijoille mahdollisuus erottua markkinoilla, myös meille. Siis korkeammat elintarviketurvallisuusstandardit ja kohtuullinen hinta. Mutta sellainen skenaario, että maitotaloustuotteita puuttuu, johtuu yhdistyneestä kuningaskunnasta, niin silloin ehkä alemman standardin tuotteet, halvempi, halvemmat maitotaloustuotteet tulisivat markkinoille. Ja siksi sanomme, että on kriittisen tärkeää, että elintarviketurvallisuusstandardit pysyvät korkealla tasolla, että kaikki voivat huolehtia näin kuluttajien hyvinvoinnista. Kiitos. Thank you. If, if I could just respond to the last two... Kiitos. Minä ehkä voisin vastata kahteen viimeisiin kysymyksiin, jotka koskevat näitä standardeja kuluttajan suojaa. Ja kysymys, joka koskee sitä, olemmeko saaneet vakuutukset, jotka koskevat elintarvikemerkintöjä ja suojaa. No, hallitus on tehnyt selväksi, että kuluttajan suojaa ei haluta heikentää, vaan halutaan pitää yllä tämä korkea taso. Mutta yksityiskohtaisia keskusteluja ei ole käyty siitä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, siksi haluamme yhä korostaa sitä, että on todella tärkeää, että ruoka ja ihmisten ja kuluttajien etu, astaan etu siellä. Niin kuin minä aikaisemmin sanoin, niin tämä yhdistyneen kunnaskunnan EUsta poistumislaki, joka meni ensin alahuoneeseen, sitten parlamentin ylähuoneeseen, tarkoitus, sen tarkoitus on tuoda kaikki EU-lainsäädäntö meidän lainsäädäntömme, mutta sitten on tätä riskin hallinnointiasiaa. Tämä liittyy paljon siihen, minkälainen suhde meille muotoutuu EU-hun. Minä ymmärrän, että täällä Euroopan unionissa tätä on tarkasteltu, mutta ei ole vielä selvää, tarvitaanko tieteellinen komitea vai tehdäänkö meillä sitten yhteistyötä EFSAn kanssa esimerkiksi. Eli tämän tapaiset asiat pitää selvittää mahdollisimman nopeasti niin, että voidaan varmistaa yhteistyömuodot. Ja sitten jos ajatellaan tätä skenaariota, että suojan taso laskee, pitää varmistaa, että näin ei käy. On selvää, että elintarvikehinnat ovat jo nousseet yhdistyneessä kuningaskunnassa eh, vaihtokurssin takia ja meillä on sellainen barometri, jossa seurataan kuluttajien kantoja ja kuluttajat ovat yhä huolestuneempia nousista ruoan hinnoista, mutta pitää lähteä liikkeelle tietystä eh, juristä minimitasosta. Kyseessä ei kuluttajan valinta, vaan kyseessä on laatu, turvallisuus ja se, että voi olla varma siitä, että ostaa mitä luulee ostavansa. Ja pitää ajatella esimerkiksi hyvinvointistandardeja. Emme siis ajattele, että vaikka hinnoista oltaisiin huolestuneita, niin näitä voitaisiin vesittää, vaan hallituksen pitää pitää ne yllä. Joskus on sellainen vaara olemassa, että valintamyymälät sanoo, että no meillä on omat standardimme, jotka ovat yksityisiä, mutta koska tarvitaan todellakin tällaiset eh, vähimmäistandardit, jotka koskevat kaikkia, niin pitää varmistaa, että ne pidetään yllä meidän lainsäädännössämme. Usein sanotaan, että jos ihmisillä on vaikeuksia, hinnat nousevat, niin ihmiset sitten haluavat vähän huonolaatuista ruokaa. Mut, ja ihmiset ovat tottuneet siihen, että voi saada edullista ruokaa halpahalleista, mutta kuitenkin voi olla varma siitä, että laatu on tarpeeksi hyvä. Tarvitaan sen takia tämä täytäntöön panojärjestely niin, että hallitus varmistaa, että jatkossakin varmistetaan, että mitenkään laatu ei vähene, vaikka hinnat alenisivat. Kiitos. Kiitos. Onko muita kysymyksiä? Edustaja Görling. Thank you very much. Kiitoksia. Peter, voisin vain jatkaa sitä, mitä sanoit. Esitit hyvin selkeän argumentin koskien meijeriteollisuutta 27 jäsenvaltiota. Pohdin vain sitten, mitä työtä te ja ehkä muut viljelijärjestöt tekevät EUn artikla 15 kohdalla Barnierin kanssa. Ovatko he tietoisia tästä mahdollisesta markkinoiden vääristymisestä kovan Brexitin jälkeen? Kyllä kyllä se selkeästi jotakin vastuuta on. On varmistettava, että emme tässä jää jumiin. Meirituotteiden alihankkijointi ja ylitarjonta ja alitarjonta ja mahdollinen deflaatio e, erityisesti Irlannissa ja muissa EU-maissa. Millaista työtä teette näiden järjestöjen kanssa niin, että voisitte puhua siellä eurooppalaisten meiriin viljelijöiden puolesta. Täällä tosikseen kuulemme paljonkin Irlannin rajasta, tai minä ainakin nyt tar- tar- tar- tarkoituksena olisi myös saada 27 jäsenvaltion näke- näkemykset sekä poliittikkojen että teollisuuden on löytävä tähän ratkaisu. Ehkä omasta asemastanne voitte tarkastella tätä aika tarkkaan. On mahtaako teillä olla ehdotuksia, millainen ratkaisu voisi olla? Any other question? Onko muita kysymyksiä? And back to the guests. Näin vieraat saavat taas puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, yes, I think uh, actually uh, I forgot to answer. Kyllä, taisin unohtaa vastata kysymykseen, mitä Kaleessa tapahtuu. Miten nämä kaikki asiat hoidetaan? Edellisellä kysymyskierroksella pahoittelen, että unohdin tämän kysymyksen. Olemme katsoneet arrassa tätä 6500 konttia vuosittain ja katsomme, miten EUn kanssa yhdessä voisimme huolehtia tehokkaista tullitoimista, jotta rekat eivät jumeudu rajoille, koska tällä olisi korkeat kustannukset. Tämä on totta kai ongelma, jonka olemme nyt nähneet. Me olemme puhuneet eri tahojen kanssa. Olemme tehneet yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, että tämä asia voisi hoitua tehokkaasti. Ja juuri esitettyyn kysymykseen siitä, miten me teemme työtämme ja miten otetaan esiin kovan Brexitin skenaariossa – se, että jos mennään VTO-sääntöihin ja koko tämä maitomäärä jää tuomatta yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tämä on tietenkin ääriskenaario, enkä usko välttämättä, että näin käy, mutta sillä on kyllä suuri vaikutus. Totta kai me otamme tämän kysymyksen esiin, että tuo maito on myytävä EUn 27 jäsenvaltiossa tai vietävä muille markkinoille ja me keskustelemme monien laitosten ja hall- viranomaistahojen kanssa tällä hetkellä siitä, miten voidaan hoitaa tämä kysymys ja mikä voi olla lopulta tämä vaikutus. Nyt kuitenkin on sanottava, että Venäjän kauppasaarosta selvittiin. Turbulenssia oli ja siinä meni vähän aikaa, mutta kuitenkin. Mutta yhdistynyt kuningaskunta on meille niin suuri kauppa-alue, että tuo on valtava huolenaihe, kun siellä ei oikein ole kapasiteettia viljelijöiden maiden tuottajien kannalta tuottaa niin paljon lisää. Irlannin kysymys on hyvin monimutkainen. Minulla ei ole tuohon vastausta, valitettavasti. Tietenkin yhdistynyt kuningaskunta on hyvin riippuvaista Irlannin tuonnista, erityisesti genderin osalta, mutta myös muiden mielituotteiden osalta erityissuhde on olemassa ja ratkaisun on löydyttävä, jos minulta kysytään, mikä ratkaisu voisi olla, niin minulla ei ole hyviä ehdotuksia valitettavasti. Anything else to add to these questions? Onko mitään lisättävää näin kysymyksiin tai vastauksiin? Jos ei, niin kiittäisin kahta vierasta, jotka käsittelivät elintarviketurvallisuutta ja pyydämme heitä jäämään tänne paikalle, jos tämä sopii. Ja sitten menemme vähitellen seuraavaan asiaan. Kyseessä on ympäristö ja käännyn Charlotte Burnsin puoleen. Hän on Sheffieldin yliopistosta. Voisitteko nyt käyttää puheenvuoronne? Kiitoksia. Um, the first thing I should note is that I'm part of a wider academic network called... Olen osa tässä Brexit-keskustelussa UK yliopistomaailmassa olen pohtineet Brexitin vaikutuksia yhdistyneen kuningaskunnalle ja Euroopan ympäristöpolitiikalle. Tällä hetkellä toimiamme rajoittain yhdistyneen kuningaskunnan tutkimusneuvosto ja EUn rahastot. Jos teillä on kysymyksiä, joihin en tiedä vastauksia tänään, niin minulla on kyllä laaja verkosto takana, niin voin hakea sieltä vastauksia. Nyt halusinkin puhua syystä, miksi perustettiin alun perin Euroopan ympäristöpolitiikkaa. Siihen liittyy ympäristöasiantuntijuus ja taloudelliset puolet. Minusta vaikuttaa siltä, että nämä ympäristöpolitiikan käynnistäjät selittävät myös sen, miksi EU-ympäristöpolitiikasta kannattaa tehdä tärkeä asia Brexit-neuvottelujen toisessa vaiheessa. Ensinnäkin ympäristökysymykset, Bill Clinton, Clintonia mukaillen, no, onko ympäristö typerä. Ja on selvää, että yksi tärkeimmistä syistä sillä, että Euroopan unionissa on ympäristöpolitiikka, on se, että äh, saasteet liikkuvat rajojen yli kauas lähteestä. Yhdistyneellä kuningaskunnalla oli ikävä rooli Euroopan likaisena miehenä, joka vain hyvin vesittyneellä huonolla tuolla käsitteli jäseniä ja ei tätä jätettä rakensi korkeita savupiippuja niin, että vallitsevat tuulet veivät saatetkaan kauas ja tämä aiheutti hirveä happosta tätä Norjassa samalla tavalla rikki dioksidipäästöjä on ollut Kanadassa, Iso-Britannian ja Euroopan laitoksista peräisin olevia jätevesiä varten. Iso-Britannia rakensi pitkiä putkia ja, ja laiminsi jätevesiä ja, ja salli niiden päästämisen Irlannin mereen ja Pohjanmereen. Tämä osoittaa, kuinka tärkeää meidän on käsitellä rajat ylittävää saastumista. E, Iso-Britanniassa tehdyt päätökset ovat aiheuttaneet eurooppalaisia vaikutuksia. Ympäristöalan kansainvälisjärjestöt ovat olleet hyvin huolissaan Brexitin vaikutuksista. Iso-Britannian ympäristösuojeluhistoria ei ole mitenkään ylpeyden aihe. Suurin osa edistyksestä on tehty vuoden 1970 jälkeen EU-jäsenyyden myötä. Täällä Brysselissä ja Strasbourgissa tehtyillä päätöksillä voi olla myöteisiä vaikutuksia yhdistymisen kuningaskuntaan, niin minusta tämä on hyvin tärkeää, kun mennään eteenpäin tällä uudella Brexit-tiellä. Yhdistymisen kuningaskunnassa tehtien, tehtävien päätösten ei pitäisi vaikuttaa kielteisesti Euroopan unionin e, eli kyllä vastaavanlaisia sääntöjä pitäisi YKssa, UKssa pitää edelleen yllä kuin muuallakin Euroopassa. Sitten mennään asiantuntijuuspuoleen. Olemme hyvin tietoisia siitä, kuinka monimutkaisia ekosysteemit ovat, ja se ymmär- merkitsee sitä, että ymmärrämme yhä paremmin, kuinka vähän ymmärrämme eh, ympäristövaikutuksista oman toimintamme osalta. On siis hyvin tärkeää, että keräämme resursseja ja informaatiota niin, että voimme eh, arvioida, millä tavalla tietyt käytös eh, sapluunat vaikuttavat toisiin maihin. Esimerkiksi Saksan luonnonreservaatissa havaittu hyönteisten vähenneminen saattaa olla merkki laajemmasta suuntauksesta. Onkin tärkeää saada näin ollen tietoa muista maista koko maan osan laajuisesti. Meidän on jaettava tietoja valtioiden väliin ainoastaan kunnollisen tiedon jaon ja asiantuntijoiden kautta voimme ymmärtää ihmisen toiminnan vaikutukset. Euroopan unionissa on foorumi tätä vaihtoa varten ja onkin hyvä, että Iso-Britannia tekisi yhteistyötä. mahdollisesti olisi mukana ympäristökeskuksessa ja rahoittaisi jatkuvaa yhteistyötä. Sitten kolmas seikka, talouspuoli, merkittävin Euroopan ympäristöpolitiikan eh, moottori oli puoli Haluttiin estää ympäristöalan polkumyyntiin, että kaikki soveltavat samoja standardeja. Ympäristövaliokunta arvo parlamentissa yhteispäätöksen varhaisina aikoina oli suurin eh, yhteispäätös asiakas, koska hyvin monet eh, ympäristöalan direktiivit ja asetukset hyväksyttiin perussopimuksen sisämarkkinasääntöjen mukaisesti. Oli hyviä taloudellisia syitä sille, että vaadittiin Iso-Britannia pitämään kiinni samoista standardeista kuin eu jos halutaan käydä kauppaa EUn kanssa. Lyhyellä aikavälillä otan huomioon, mikä tilanne on, ja meillä on samat standardit ja toista seksisääntely on vastaavaa, ja se merkitsee, että lyhyellä aikavälillä tilanne säilyy ennällään, mutta pitkällä aikavälillä on vaarana, että tiet eroavat ympäristöajan, ympäristöalan säännöstöä pitäisi olla pitäisi pysyä voimassa. Tämä hyvin myönteistä. mykkel, myös ne ympäristölainsäädännöt, jotka on, jotka, joita, ei, joita ei ole hyväksytty kilpailuun tai kauppalainsäädännöllä, niilläkin on vaikutuksia kilpailuun. Jos maassa jätetään maat osa-alueesta luonnonsuojeluun, niin se on, siitä tulee taloudellista haittaa verrattuna maahan, joka ei näin tee yhteiset luonnonsuojelulait ovat järkeviä sekä talouden näkökulmasta että myös ekosysteemin puolelta. Sitten sain nämä kolme pääasiaa käsiteltyä. Sitten on vielä muutamia muita asioita, jotka on tässä syytä tuoda esille. Yksi niistä koskee oikeuspuolta. On yleisesti hyväksytty, että EUn lainsäädäntö on selkeämpi ja siinä on korkeammat standardit ja pidempi aikaväli kuin Iso-Britannian kotimaiset ja kansainvälinen ympäristölainsäädäntö. Usein kuulemme e, Iso-Britannian osalta, että kansainvälinen ympäristölaki tarjoaa laajemmat puitteet, joille Brexitin jälkeen voidaan nojautua, mutta haluaisin muistuttaa teitä siitä, että kansainvälistä lakia äh, harvoin täytäntöpannaan yhtä tiukasti kuin EUn lainsäädäntöä, eikä standardit ovat useinkaan yhtä korkeinta, joten tämä äh, on argumentti, johon suhtaudun aika skeptisesti. Sitten toinen asia, josta haluaisin vielä puhua, koskee, koskee ilmastonmuutosta. Minusta vaikuttaa siltä, että tämä on se alue, jossa yhdistynyt kuningaskunta on ollut perinteisesti johtaja ja, mutta siinä on todellisia vaaroja myös olemassa. Komissio viime päivinä on nopeasti siirtynyt päästökaupan äh, vaikutusten käsittelyyn, mutta tässä on suuria kysymysmerkkejä, kuinka yhdistynyt kuningaskunta pääsee omiin tavoitteisiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, jos ei se oli päästökaupan jäsen, mitä niin se vaikuttaa hiilihintoihin ja tuleviin markkinoihin Tämä koskee tietenkin niin Iso-Britannian päätöksentekijä, mutta Euroopan päätöksentekijöitä se myös kiinnostaa, koska se tulee vaikuttamaan meidän mahdollisuuksiin saavuttaa Pariisin sitoumukset. Toinen asia koskee yhdistyneen kuningaskunnan roolin politiikan ja diplomatian asiantuntijana. Se on ollut ilmastojohtaja ja se on pystynyt kehittämään kansallisessa neuvottelusta, neuvottelussa asiantuntijuutta ja siihen on suhtauduttu myönteisesti muissa Euroopan kumppanimaissa. Mielestäni on tärkeää nyt, kun siirrymme Brexitin jälkeiseen aikaan, että yhteistyö jatkaa, jatkuu ja diplomaattinen asiantuntijuus voisi jatkua myös UKon taholta. Sitten vielä neuvostossa tasapainon politiikan puolella. Yhdistyneellä kuningaskunnalla on ilmaston tosiaan YMP-asioissa ollut hyvin ympäristöpoliittisesti kunnianhimoista tavoitteita on varana, että kun UK on poissa ja Euroopan parlamentti vähentää mahdollisen kumppanin ja, ja tuolta liittolaisen neuvostosta ja voi olla, että sitten on vaikeampi saada asioita läpi. Sitten vielä viimeinen asia koskee kehitystä. Patrik on täällä, hän voi puhua tästä vielä paremmin, mutta olen, olen asiasta keskustellut. Ja yksi asia, joka tulee aina kerta toisensa jälkeen esille, koskee sitä, että ympäristön puoli unohdetaan Brexit-neuvottelussa. Olen, opiskel- olen tutkinut tätä asiaa koko akatemisen urani ajan. Aloitin urani Euroopan parlamentissa, kun, ennen kuin tein väitöskirjaani niin toimitella avustajana Tällä talolla on hyvin ylpeä historia siitä, että pidetään muut toimielimet vastuussa ja pyritään viemään eteenpäin ympäristöpolitiikkaa. Brexitillä on vaikutusta tulevan hallinnointiin ja haluaisin, että varmistettaisiin se, että ympäristö ei jäänyt lapsipuolen asemaan artikla 15 neuvottelussa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ja seuraava puhuja on Patrick Casman. Hän on Pohjois-Irlannin ympäristön johtaja. Kiitos paljon ja kiitos paljon, että sain kutsun puhua täällä tänä iltapäivänä. Puhun Northern Islandin Environment Linkin nimissä. Se on ympäristön kansalaisjärjestön yhteisjärjestö ja myös Irlannin Environmental Pillar hoitaa samantyyppistä tehtävää Irlannin tasavallassa. Keskustelemme vaikutuksesta nyt Irlantiin kaiken kaikkiaan. Siitä, mitä kielteisiä vaikutuksia kovalla Brexitillä voisi olla. EU on monen vuoden ajan ollut tärkeässä roolissa ympäristölainsäädännössä ja on luonut perustan ympäristötuolle monemmin puolin rajaa. Euroopan unioni on ollut mukana myös takaamassa pitkän perjantain sopimuksen, joka on Pohjois-Irlannin sopimuksen takana. Rajat ylittävällä yhteistyöllä on ollut ratkaiseva rooli yhteisen luonnon perintömme hoitamisessa. Siksi pidän hyvänä sitä, että Euroopan parlamentti lokakuisessa päätöslauselmassa totesi, että on turvattava – yhteistyön muodot osana erosopimusta. Tässä mielessä pitäisimme hyvin tärkeänä jatkuvaa poliittista tukeanne, jotta painotettaisi sitä, että ympäristöyhteistyö on tärkeää tällän pohjoisen etelän yhteistyötä ympäristön suojelun osalta ja ympäristödumpasta vastaan. Käsittääkseni olette saaneet ja lukeneet yhteiset kantamme, jotka liittyvät huolenaiheisiimme ympäristön kannalta – ja meillä on siellä myös suositukset. Aivan erityisesti meillä on joitain keskeisiä suosituksia, joilla voitaisiin estää kova Irlannin raja Brexitin jälkeisenä aikana. Ensinnäkin artikla 50 menettelyissä tulisi tunnustaa ja täysin puuttua rajat ylittävään ympäristöyhteistyöhön pitkän perjantain sopimuksen mukaan ja ottaa huomioon, että siinä – tukeudutaan EUn lainsäädäntöön politiikkaan. Toiseksi, koska Pohjois-Irlanti ja Irlannin tasavanta jakaa yhteisen luonnon, kasvit, eläimet, veden ja ilman, samoin kuin jakaa monet ympäristöongelmat. Uskomme, että Irlannin saari ja sitä ympäröivät vedet on nähtävä yhtenäisenä biologisena ja maantieteellisenä yksikkönä. Kolmanneksi, rajat ylittävän yhteistyön ylläpitäminen ja epäreilun kilpailun estäminen ympäristön suojelussa Brexitin jälkeisen aikana. Vahditaan läheisintä mahdollista sääntelyn yhteensovittamista Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan välillä koskien kaikkia kantoja EUn ympäristölainsäädännössä. Lisäksi uskomme, että kunnolliset mekanismit on luotava, jotta voidaan huolehtia ainakin vastaavasta ympäristönsuojelun tasosta Irlannissa – Brexitin jälkeen samantyyppisesti kuin EUn ympäristölainsäädännössä nyt. Ja lopuksi on tunnustettava se, miten tärkeä rooli EUn toimielimillä on, kun huolehditaan siitä, että noudatetaan lainsäädäntöä ja kansalaiset ja kansalaisjärjestöt voivat saada mahdollisuuden kääntyä oikeusistumen puoleen. Samanlaiset tiukat vaikuttamisen mahdollisuudet on ylläpidettävä molemmin puolin rajaa. Kiitos oikein paljon. Vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitos oikein paljon. Nyt alkaa taas kysymys- ja vastausosio. Voitte nyt esittää kysymyksiä. Edustaja Charles, Um, yes, um, this is a very interesting meeting. Kiitos. Tämä on oikein mielenkiintoinen tapaaminen. Haluaisin esittää kysymyksen herra Keismentille. Mitä mieltä olette? Mitä voidaan tehdä, jotta voitaisiin välttyä huonolta tilanteelta Pohjois- ja Etelä-Irlannissa Brexitin jälkeen, jos ajatellaan ympäristöä? onko sellaisia äh, rakenteita, joita voitaisiin saada aiksi ehkä uusia järjestöjä tai laitoksia, joista voisi olla apua, sillä tiedän, että varsinkin Pohjois-Irlannissa on puutteita. Kiitos. Kiitos ja edustaja McGinnis. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tästä mahdollisuudesta esittää kysymys. Tämä on ehkä vaikea, mutta kun ajatellaan yleisöä olisi ehkä hyvä mennä vähän enemmän yksityiskohtiin koskien tätä ensimmäistä asiaa, pitkäperjantai-sopimusta. Olen menossa AFKO kokoukseen. Siellä keskustellaan tällä hetkellä kolmeasta mietinnöstä Brexitiin ja Irlannin saaren liittyen. Ympäristönäkökulmasta olisi tärkeää korostaa, miksi pitkäperjantain sopimus ja rajat ylittävä yhteistyö liittyvät toisiinsa niin tiukkaan. Ehkä olisi myös näin voitaisiin myös ottaa liikeympäristö ymmärtämään, että miksi tämä on niin tärkeä agendalla, tai sen pitäisi olla hyvin korkea, ehkä tämän kuulemistilaisuuden jälkeen näin onkin, mutta kentällä ihmiset todella sanovat, pitäisikö Brexitin mennä siihen suuntaan, jota kaikki nyt pelkäämme, näinkö tässä tulee käymään. Minä haluaisin kysyä, mitä te ajattelette näistä ratkaisuista, kun kuuntelette neuvotteluja ja ja sitä, missä siellä mennään. Voisitteko antaa näkemyksiä, jos olisi keskustelussa apua? Kiitoksia. Ähm, kiitos teille ja edustaja Taylor. Uh, thanks very much, Chair. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ja kiitos puhujille. Ensi Strasbourgin täysistunnossa äänestämme Brexit-päätöslauselmasta. Toivottavasti, että artikla 50 neuvotteluissa ei ole edetty niin pitkälle, että kauppaneuvotteluissa voidaan edetä, tai että riittävää edistystä on saatu aikaan, joten suuntaviivat neuvotteluille voidaan sisällyttää. Tuossa toisessa vaihtoehdossa olisi kiinnostava kuulla nyt paneelin kantoja siitä, miten EUn ympäristöä voidaan rajat ylittävän saastumisen yhteydessä suojella ajatellaan vettä, ilmaa, lintu- ja luontotyyppidirektiiviä? Ovatko nykyympäristöstandardit sellaisia, että ne voisivat olla kestävä valvottava vaihtoehto tulevassa kauppajärjestelyssä yhdistyneen kuningaskunnan kanssa? Miten voidaan parhaiten huolehtia sitä, että EUn kauppa ei kärsi taloudellisesti siitä, että yhdistyneessä kuningaskunnassa oli alhaisemmat standardit? Ja mitä oikeudellisia keinoja voidaan käyttää, jotta huolehditaan sääntöjen noudattamisesta, jos ei olla Euroopan yhteisön tuomioistuimen alla? Otetaan kolme kysymystä ja sitten toinen kierros. Kuka haluaisi olla ensimmäinen? Questions, um... Kiitos näistä kysymyksistä. Lähtisin liikkeelle rakenteista, uudesta organisaatiosta. Kyllä, me uskomme, että tarvittaisiin uudenlainen rakenne Pohjois-Irlantiin, jotta voidaan huolehtia ympäristölainsäädännön valvomisesta, täytäntöpanon toteutumisesta. Meillä on heikompi järjestelmä Pohjois-Irlannissa kuin muualla yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja tämä on mahtava mahdollisuus tämän asian oikaisemiseksi. Tähän on tietenkin puututtava tähän mahdollisuuteen. Se on myös ymmärrettävä. Meillä on vähän huolenaiheita siitä, miten – tähän puututaan. Meillä ei ole niin hyvää ympäristölainsäädännön hallinnointiperinnettä. Rajat ylittävistä asioista ja rakenteista en oikein pysty kommentoimaan tuota kysymystä erityisemmin, mutta meillä on jo rajat ylittäviä toimielimiä. Las Agency esimerkiksi. Ja sen tulevaisuus on hyvin epäselvä Brexitin jälkeisinä aikana. Tämä riippuu vasta siitä, minkälainen sopu lopulta syntyy. Mutta ei siitä varmuutta ole kuitenkaan. Ja käsittääkseni tähän kysymykseen ei ole kiinnitetty niin paljon huomiota kuin olisi pitänyt. Osa tästä ongelmasta liittyy siihen, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin välillä on näillä alueilla rajakiistaa. Rajakiista on tullut nyt keskiöön. Se ei ollut tärkeä kysymys monen vuoden aikana. Ja vaikka on ympäristöhuolia ja nämä hyvin ympäristön kannalta tärkeät alueet jäävät nyt ihan limpotilaan, eikä niillä ole riittävää suojelua. Kaikenlaista kehitystä tapahtuu ilman ympäristön valvontaa näillä alueilla nyt niin meidän on puututtava uusiin pohjoisirlantilaisiin rakenteisiin, mutta huolehdittava myös siitä, että olemassa olevat rakenteet voivat jatkaa toimintaansa ja toimia tehokkaasti tulevaisuudessa. Pitkän perjantain sopimuksesta. Tähän asti ympäristö ei selvästikään ole ollut mitenkään tämän sopimuksen keskiössä. Olemme kaikki pohtineet pitkään poliittisia, ehkä sosiaalisia, yhteiskunnallisia, yhteisöihin liittyviä vaikutuksia, mutta kiinnostavaa kyllä viime vuosina ympäristöalan yhteistyöstä on tullut keskeinen tekijä. Monia hankkeita toteutetaan tällä hetkellä. Ja tärkeänä tässä on ollut Euroopan unionin tuki rahoitusmekanismeissa, joita on nyt tarjolla. Rauhan prosessin varat erityisestä eurooppalaisesta ohjelmasta ja lisäksi LIFE ja erityisesti Interreg rahoista, joiden kautta on voitu toteuttaa monia ympäristöhankkeita. Yksi suurin huolenaiheistamme on se, että nämä rahoituslähteet poistuvat tai että niitä leikataan kovasti Brexitin jälkeen ja että tällä on vaikutus eittämättä ympäristöyhteistyöhön ja siihen, miten voidaan parantaa ympäristöämme rajan pohjois- ja eteläpuolella. Edustaja McKinneysin kanssa olisin samaa mieltä siitä, että ympäristö ei ole ollut niin keskiössä ja siksi niin mielellämme tulimme tänne tänään, jotta voitaisiin lisätä tietoisuutta tästä kysymyksestä, koska tämä on mielestämme hyvin tärkeä ympäristövaikutus. Se koskee meitä kaikkia, olemme riippuvaisia puhtaasta vedestä, puhtaasta ilmasta ja on kriittisen tärkeää ymmärtää arvostaa näitä kysymyksiä. Mitä ratkaisuihin tulee ja ymmärrykseen, niin me näin pahoin pelkäämme kaikki. Olemme vähän eksyksissä tämän kysymyksen kanssa. Tämä rajakysymys on todella, todella vaikea. Miten voidaan ottaa huomioon se, että halutaan ikään kuin pehmeä raja ja miten tämä yhdistetään siihen, että yhdistynyt kuningaskunta jättää Euroopan unionin ja tulliunionin ja talousalueena. Tämä luo kyllä eittämättä aitoja ongelmia, joiden ratkaiseminen on hyvin hankalaa. Uskoisin, että tuloksena on se, että meillä on vastassa jonkinlainen tiukka raja – jossain, ja nyt näyttäisi siltä, että se syntyy Irlannin saarelle. Sillä on vaikutuksia laajalti, mutta meidän kannaltamme ainakin ympäristö kärsii tällaisesta tiukasta rajasta. Thank you. Um... Kiitos. Minä vastaan edustaja Taylorin kysymyksiin, ja se koski sitä, minkälainen malli on otettavissa käyttöön. Ja minä ehkä haluaisin tässä erottaa toisistaan sen, mikä voi olla tehokasta hallinnollisesti ja mikä on parempaa ympäristölle ja mikä on poliittisesti mahdollista. Eli jos ajattelen tätä asiaa hanoisen tehokkuuden ja ympäristön kannalta, niin se, että yhdistynyt kuningaskunta joutuisi panemaan täytäntöön yhteisö Akiita jatkossa, niin tämä olisi järkevää, mutta tämä ei näytä kovinkaan todennäköiseltä ottaen huomioon, että yhdistynyt kuningaskunta ei halua olla tuomioistuimen alaisuudessa. Ja sen takia tässä todennäköisesti tarvitaan vastavuoroista tunnustamista standardeille ja tarvitaan joku erityyppinen elin, joka mahdollistaa sen, että voidaan varmistaa, että yhdistynyt kuningaskunta todellakin toimii niiden sopimusten mukaisesti, mitä EUn kanssa on tehty. Ja näin todennäköisesti lopulta käy, jos leuvot neuvottelut etenevät niin kuin ne nyt tuntuvat etenevän, vaikka ne nyt ehkä ovat vähän hitaassa vaiheessa. Just to add to that, um... Voisin tähän vielä että yksi Taylorin kysymykseen liittyvistä asioista koski sitovia sopimuksia. Kauppasopimuksen yhteydessä olemme tietoisia siitä, että EUn ympäristödirektiivi direktiiveissä, erityisesti lintu- ja luontotyyppidirektiiveissä ja osa vesipuitedirektiiviä myös ja ympäristövaikutuussa arviointidirektiiviä myös e, on osa, jotka ei, jota ei sovelleta esimerkiksi Norjan kanssa oleviin sopimuksiin. Meillä on huoli siitä, että niitä voitaisiin heikentää yhdistyneessä kuningaskunnassa tulevaisuudessa tai jopa poistaa ilman, että se vaikuttaisi kauppaan Euroopan unionin kanssa. Meillä olisi tärkeää, että nämä osat olisivat ja pysyisivät osana ja pysyisivät sitovina missä tahansa kauppasopimuksessa, mitä sitten yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan unionin kanssa tulevaisuudessa sitten onkaan. Thank you. Other question? Kiitos. Onko muita kysymyksiä? Edustaja Bieda. Just touched on, on one that I was going to... Kiitos oikein paljon. Te viittasitte erääseen seikkaan, jonka minä haluaisin ottaa esille. Kyseessä ovat eh, täytäntöpanon valmistamis, varmistamismekanismit. Te puhuitte siitä, että kansainvälinen lainsäädäntö pannaan huonosti täytäntöön. Ja jos me lähdemme pois. Tässä ystävä sanoi, että hän suhtautuu tosiaan neutraalisti. Minä en ole mitenkään neutraali, minä vielä taistelen sitä vastaan, mutta jos joudumme poistumaan, niin sitten jos ajatellaan tätä kansainvälistä lain täytäntöönpanoa, niin me olisimme ulkopuolinen maa. Niin jos meillä ei ole mitään erillistä sopimusta, joka neuvoteltaisiin, ottaen huomioon kuinka paljon tässä on neuvoteltu ja kuinka monta sopimusta on tehtävä, niin ympäristö tuntuu aina vähän unohtuvan. Ja täällä parlamentissa, kuten sanoitte, meidän pitää todella valvoa, että näin ei käy, koska tässä ei ole ainoastaan kyse siitä, mitä yhdistyneessä kunnioskunnassa voidaan tehdä, jos meillä ei ole olemassa eh, tuomioistuinta, vaan on kyse myös siitä, mitä yhdistynyt että kunnalliskuntaa vastaan voidaan tehdä EUsta jotain, jos ei toimita oikein. Jos ajatellaan esimerkiksi näitä eh, ilman saasteita, veden saasteita, eh, muuttolintuja tai laitonta eläinkauppaa, se miten voidaan pakottaa yhdistyneen kuningaskunnan hallitus kansallista lainsäädäntöä noudantamaan. Tämä siis ei ole vain yksisuuntainen asia. Ehkä tähän voisitte vielä jotain sanoa. Kiitos. Ja sitten edustaja Dans. Thank you, Chair. Just by way of information for our... Kiitoksia puheenjohtaja Kutsveron vain tiedoksi, AFKO tarkoittaa perustus, perussopimusvaliokuntaa, jossa keskustellaan Brexitistä Irlannista kello puoli viisi, joten jos tuossa vaiheessa olette täältä ulkona, niin tällaista on tiedossa. tänään on paljon esitetty oletuksia siitä, mihin neuvottelut ovat johtamassa. Näin, tässä on erilaisia pelkoja ja oletuksia edustettu. Kuinka tärkeää on korostaa sitä, millaisia vaikutuksia on, mikäli sopimuksen ei päästä, mitä se tarkoittaa ympäristölle ja mikä olisi vastanarratiivi niille, jotka sanovat, että eihän näin koskaan käy, koska se on liian ääri, ääriskenaario. Olemme puhuneet pitkän perjantai-sopimuksen vaikut, ehdotuksesta. Olen iloinen siitä, että ulkoasianvaliokunnassa keskustellaan tästä puoli viideltä olisi tärkeää myös puhua sitä enemmän yhdistyneessä kuningaskunnassa, koska on todella surkea, ettei se ole saanut sitä huomiota, jonka se ansaitsee. Esitettiin erittäin hyvän pointin tästä tarpeesta, että Irlannin saarta käsiteltäisiin yhtenä ekologisena yksikkönä. Eikö tämä päde myös Euroopan saa, rannikon saariin, eikä niitäkin pitäisi pitää ekosysteeminä ja koko tätä maan osaa pitäisi pitää yhtenä ekosysteeminä. Onko siis mitään sellaisia skenaarioita, joissa heikennämme näitä linkkejä, ja, ja, on tehty niin, että voitaisiin parantaa näitä tilanteita sitten, niin vapaakauppasopimuksesta, vapaakauppasopimuksen solmimiseen menee vuosikausia. On aivan absurdia ajatella, että saamme vapaakauppasopimuksen valmiiksi 7-8 kuukaudessa. Kuitenkin eh, yhdistyneen kuningaskunnan hallituksessa jotkut näin sanovat, no riippumatta siitä kuinka kauan siinä menee, seitsemän kuukautta, seitsemän vuotta tai seitsemäntoista vuotta, niin on hyvin tärkeää, että täältä, tästä talosta lähetetään viesti siitä, sitä koskien, että kaikissa tulevissa kauppasopimuksissa pitää olla mm, lausike, joka takaa, että meillä on ainakin yhtä hyvät ympäristöstandardit kuin tällä hetkellä. Uh, thank you, Chair. Um, the... Kiitos puheenjohtaja. Yhteinen maatalouspolitiikka on ollut ympäristön kannalta vaihteleva vaikutuksiltaan. Jos ympäristöpolitiikan kanssa puhutaan, niin sanovat, että ympäristö, anteeksi, maatalouspolitiikka ei ole sipivää EUn ulkopuolella. Yhdistynyttä kuningaskunta ei sido enää yhteinen maatalouspolitiikka. Vaikea edes ymmärtää tätä. Olisin itse ollut jäsenyyden puolesta edelleen, mutta mitä vaikutuksia on nyt jäsenmaan talouspolitiikkaan ja mitä voittoa, etua yhdistyneelle kuningaskunnalle ja Irlannille voi olla, siis kun ei olla enää yhteisessä maatalouspolitiikassa ja ympäristöpolitiikan kannalta. Vielä nämä kysymykset tai nyt nämä kysymykset ja sitten toinen kierros. Eli kuka haluaa aloittaa? Thank you. Rova Burns. Kiitos näistä kysymyksistä. Jos ajatellaan täytäntöpano mekanismeja, niin tämä on hyvä kysymys. Minulla ja monella asianajalla ei vielä ole vastausta siihen. Nämä mekanismit, joilla varmistetaan täytäntöpano ulkopuolisissa maissa, kun me nyt olemme tällaisessa ainutlaatuisessa tapauksessa, että poistumme ensimmäistä kertaa unionista, niin ei ole mitään sellaista valmista mallia, josta sanottaisiin, että tämä toimii varmasti, erityisesti koska ei haluta olla EU-tuomioistuimen tai EFTA-tuomioistuimen alaisuudessa. Eli sitten tarvitaan joku eri taho tätä varten. Ja sitten jos näitä muutto, muuttavia lajeja ja e, laitonta eläinkauppaa, niin me olemme allekirjoittaneet kansainvälisiä sopimuksia tällä alalla. Ja tämä asia ei ehkä kuulu ollenkaan EUlle. Tämä voisi olla kanta. Ja niistä sopimuksista saa tarpeeksi hyvän takeen sille, että voidaan mennä niiden pohjalta eteenpäin. Jonka mitään skenaarioita sillä, että voitaisiin parantaa ympäristövaatimuksia tai vaatimustasoa. Tarkoitettuko siis yhdistyneen kuningaskunnan sisällä? Niin, ei ole mitään syytä siihen, miksi EUsta poistuminen automaattisesti toisi mukanaan vaatimustason alennemisen. On mahdollisuuksia olla myös kunnianhimoisempia ja on nähtävissä esimerkiksi Skotlannissa ja Walesissa, että siellä ollaan kunnianhimoisempia ilmastonmuutoksen osalta kuin mitä koko yhdistyneen kuningaskunnan tasolla ollaan. Mutta kuitenkin East Anglian ja Queensin yliopiston kollegat ja minä olemme pyrkineet tässä analysoimaan sitä, miten yhdistynyt toimisi, kun se ei ole EU-lainsäädännön e alaisuudessa. Meillä on sellaisia aloja, jotka eivät ole niin pitkälle Eurooppa eurooppalaisia aloja, kuten suunnitteluala. Niistä tarkasteltiin ja havaittiin, että tuolla, tuolla alalla on paljon vähemmän huomioitu ympäristöä ja on asetettu talous prioriteetit etusijalle. Ja yhdistyneessä kuningaskunnassa, jos ajatellaan eh, luonnon eh, suojelua niin lähdetään usein liikkeelle pikemminkin EU-lainsäädännöstä eikä yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännöstä. Ja ympäristöystävät ovat sitä mieltä, että on parempi lähteä liikkeelle EU-lainsäädännöstä, sillä jos lähdetään liikkeelle yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännöstä, niin siellä asioita ei niin suoraan sanota. Ja taloudelliset ajatukset asetetaan ympäristötavoitteiden edelle. Eli ei ole mitään pakottavaa syytä siihen, että oltaisiin vähemmän kunnianhimoisia, niin jos katsotaan asiaa historian kannalta, niin ihan riippuutta siitä, mikä hallitus on ollut vallassa, niin näin ei ole yhdistyneessä kuningaskunnassa toimittu. Ja joskus ei ole, tai joskus on kyetty olemaan kyllä kunnianhimoisempia, ja näin on tehty ilmastoasioissa, eli kyllä tämä on mahdollista. Ja sitten sanoisin, että EUsta, että se on mahdollista myös pitkäaikaisen politiikan. Tässä nyt, voi nyt käydä niin, että ympäristöpolitiikka muuttuu nopeasti jatkossa riippuen siitä, kuka hallituksessa istuu. Ja sitten kysyttiin yhteistä maatalouspolitiikasta. Tämä on sellainen ala, jossa voidaan saada hyötyä uudesta tilanteesta, koska voidaan miettiä uutta maatalouspolitiikkaa, joka olisi ehkä ympäristön osalta kunnianhimoisempaa, ja joustavampaa, jossa huomioidaan paremmin paikalliset tarpeet. Ja se verkosto, jossa olen mukana, laati eh, raportin, joka koski Brexit-vaikutuksia juuri tähän asiaan. Mutta sitten on eräs seikka, mikä eräs ERPBn henkilö sanoi. Eli kun Brexitä puhutaan, niin tiedetään aivan tarkkaan, minkälaisia uhkia on, mutta kaikki mahdollisuudet pelkää teoriaa. Tämä sanoisi myös YMPn osalta, sillä ollaan todella huolestuneita rahoituksesta. Jos ajatellaan esimerkiksi nykytilannetta, niin Skotlanti ja Wales saavat aika paljon eh, varoja YMPstä ja on epävarmaa, tapahtuuko näin jatkossakin, eikä tiedetä mitkä periaatteet ovat tulevan eh, maatalouspolitiikkamme pohjana. Ja parlamentissa valikunta on lähtenyt liikkeelle siitä, että tarvitaan julkisia rahoja julkisiin eh, tarpeisiin, mutta jos puhuu maanviljelijöiden kanssa, niin he sanoo, että pitää puhua erityisesti turvallisuudesta. Eli tässä on kaikenlaista taistoa, kun mietitään tulevaa maatalouspolitiikkaamme. Just to Halusin vain vahvistaa äsken sanottua. Olisin aivan samaa mieltä maatalouspolitiikan tulevaisuudesta – potentiaalisesti valtava mahdollisuus parantaa ympäristöstandardeja, mutta samalla on ymmärrettävä, että mahdollisuuksiin liittyy myös pelkoja, aitoja pelkoja. Että jos painostetaan maanviljelijöitä ja maanomistajia, niin maanviljelys ei ylipäätään toteudu enää. Ja me olemme täysin riippuvaisia maanviljelijöistä, maanomistajista, niin että saadaan ympäristöhyötyä maaseudulla. Tässä kumppaneina on aina ne, jotka hallinnoivat maata, omistavat sitä. Tässä meillä on varsinainen ongelma. Meidän on huolehdittava niistä, jotka toteuttavat maataloustoimia. Samalla huolehtien siitä, että he eivät haittaa samalla ympäristöä. Eli tässä on vaikea tasapaino. tehtävä. Tässä on oltava tarkkana. Toiset kysymykset. No puhuimme pitkän perjantain sopimuksesta ja siitä, että siihen ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Se on aivan totta. On mielenkiintoista, että kun tulee tänne Brysseliin puhumaan ihmisten kanssa, jotka ovat Brexit-neuvotteluissa jotenkin mukana, niin kaikki täysin tiedostavat pitkän perjantain sopimuksen ja sen vaikutukset. Ja sitten kun menee Lontooseen ja puhuu osallisten kanssa, niin siellä on melko epäselvä käsitys siitä, mistä on kyse. Ja tämä on sekä järkyttävää että masentavaa. Toivon, että kun tämä kysymys otetaan esiin täällä ja muissa foorumeissa, niin voidaan lisätä tietoisuutta pitkän perjantain sopimuksesta, koska se on oikeastaan keskeinen koko Brexit-neuvotteluissa. Eurooppa ekologisena yksikkönä olisi hienoa ajatella näin. Meillä on valtavasti yhtenäisyyksiä. Monia muuttavia lajeja. Meillä on merialueita ympärillämme. Siellä kaikki, lähes kaikki liikkuu vapaasti. Kalat, kalalajit, varantomme. Joten paljon yhtenäisyyttä, mutta toisaalta eroja. Irlannin saarella on pitkälti erilaisuuksia verrattuna yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Se on taas erilainen alue verrattuna Manner-Eurooppaan. Erilaisuuksiakin on siis, mutta yhteinen hallinnointi yhteisten sääntelypuitteiden kautta on myönteinen ja hyvä askel, jos halutaan edetä tällä saralla. Koska muuten lajit voivat kärsiä jossain vaiheessa jollain alueella, jolla esimerkiksi sääntely on heikompaa. Lopulta haluaisin vain todeta, että jos Euroopan parlamentti voi jonkun viestin ympäristöstandardeista ja niiden ylläpitämisestä lähettää kaikkialla Euroopassa Brexitin jälkeisenä aikana, niin pitäisin sitä oikein hyvänä asiana. Kiitos. Uh, Kiitos oikein paljon. Ja jatkamme, otamme lisää kysymyksiä. Edustaja McGuinness. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain teiltä puheenjohtajana pyytää panemaan merkille nämä Käsmetin kommentit koskien sitä, mitä voisimme tehdä näiden asioiden kanssa, joista tässä keskustellaan, että pitäisi pyrkiä kohti Kyllä tässä pitäisi ottaa yhteyttä Brexit-neuvotteluihin, erityisesti Bernieihin. Sitten sitten tästä maasantavasta ilmapiiristä minä edustan rajaseutua Pohjois-Irlannissa ja voin kertoa, että tämä todella aiheuttaa suurta ahdistusta ja epävarmuutta. Eh, tämä todella tuo paljon epävarmuutta ottaen huomioon suhteet eh, saaren sisällä ja kyllä meidän on tätä työtä tehtävä. Kolmas pointti, koskee sitä, että kun ajatellaan yhteistä maatalouspolitiikkaa, Täällä on kiinnostavasti keskusteltu mahdollisuuksista, mitä yhdistelmällä kuningaskunnalla on Brexitin jälkeen, mutta epäilisin vähän, kun ajatellaan, mitä UK aikoo tehdä kauppapuolella. Olen tästä kuullut erilaisia signaaleja konservatiivipuolueelta sen suhteen pidettäisinkö näistä standardeista kiinni vai mentäisikö niiden ala- vai yläpuolelle. Tästäkään ei juuri varmuutta ole ollut saatavilla YMPn osalta. Jos katsotaan uutta Seelantia tai muita maita, jossa ei ole mitään tukijärjestelmiä, siellä on syviä ympäristöongelmia olemassa. En usko, että mi- missään maatalouspolitiikassa on mitään ihmelääkkeitä ympäristön kannalta, mutta ainakin meillä on tukijärjestelmiä Euroopassa käytössä, joilla maksut liitetään ja tuet liitetään ympäristöehtoihin – jos nyt viljelijät kuuntelevat tätä keskustelua, niin he varmaankin pitäisivät hyvinä Kesmetin kommentteja, kun hän sanoi, että me kyllä, meillä on tarvi, tärkeää, että viljelijät ja maanomistajat tarjoavat tätä yleistä, tätä yleistä hyvää. Ja tämä on erittäin tärkeää saada tukea, koska tulot ovat paljon alhaisempia kuin muilla sektoreilla. Komissaari Hogan tulee kertomaan uusista uudistuksista YMPssä ja odotan tällä saralla sieltä uutta. Kiitoksia. Um, Aluksi jo sanoin, että kuulemistilaisuuden tulokset toimitetaan neuvottelijoille. Tämä oli jo etukäteen sovittu. Ja sitten edustaja Görling, toinen kysymys. Questions, um... niin, kiitos. Pari kysymystä. Uskotteko, että EUn kohdist tapahtuu sääntelyn purkamispainetta. Me olemme täällä valiokunnassa keskustelemassa näistä asioista. Onko niin, että jos sääntelyä puretaan yhdistyneessä kuningaskunnassa, syntyykö painetta eu suuntaan? Tällainen mahdollisuus tuli mieleen, jos yhdistynyt kuningaskunta esimerkiksi vetäytyy REACH lainsäädännöstä, niin mitä vaikutuksia sillä olisi 27 jäsenvaltion EU-hun, kun kyse on kilpailukyvystä. Ja kuten aivan oikein sanoitte, kilpailukyky juuri loi pohjan sisämarkkinoiden pohjalta ympäristölainsäädännölle. Tämä on siis merkittävä väline. Ajattelen myös vesisärötystä varmasti – Tiedätte, mitä frakkauksen alalla tapahtuu yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä tuntuu epätodennäköiseltä muualla Euroopan unionissa, mutta voisiko näin käydä, jos yhdistyneessä kuningaskunnassa yhtäkkiä olisi käytössä edullista energiaa? Ja liittän tämän sen, mitä artiklan 50 neuvotteluissa tapahtuu tällä hetkellä. Tämä koko markkinoille pääsy kysymys keskustelua ei oikeastaan laajenneta siihen, mitä tämä tarkoittaa ympäristön saralla. Tämä ei saa mitään vauhtia, ei täältä eikä yhdistyneestä kuningaskunnasta, ja tämä on kovin lyhytnäköistä. Siksi kysyisin kantojanne. Kun tämä on kuitenkin keskeinen kysymys, kun ajatellaan markkinoille pääsyä, eikö siinä voitaisiin käyttää yhtenä neuvottelun keinona näitä ympäristösääntöjä. Ja mitä mieltä olette tämän valiokunnan tehtävästä? Meidän tarkoitus huolehtia ympäristön tilasta. Mitä vaatimuksia meidän pitäisi esittää, jotta kaikki nämä asiat tulevat hoidettua? Toiseksi, EUn ympäristölainsäädännön mahdollinen uudelleen tarkastelu ja sen uhka. Ajattelen tässä taakanjakoa jakoa hyvin laajasti en ajattele nykylainsäädäntökontekstia. Suurin osa EUn ympäristölainsäädännöstä liittyy siihen, miten tarkkaan jaetaan 27 jäsenvaltion kesken. Jos yhdistyneen kuningaskunnan osuus poistetaan, eikä sitä jaeta noin vain ja kaikki saavat suhteellisen osuutensa, vai lähdetäänkö uudestaan avaamaan keskustelu kaikista ympäristölainsäädännön osioista – ja kysyisin, mitäköhän vaikutuksia tällä voisi teidän mielestänne olla lyhyemmällä ja pidemmällä aikavälillä. Ja lopuksi. Yhdistynyt kuningaskunta on nettomaksaja EUn budjettiin ja teidän kommenttinne viljelijöistä. Kyllä, tätä myydään nyt mahdollisuutena yhteisen maatalouspolitiikan uudistukset ja ympäristöpolitiikka, mutta sitten budjettia ollaan leikkaamassa 2 miljardia tai 2,5, tällä hetkellä 3,5. Eli suuri leikkaus joka tapauksessa ja sillä on varmasti kerrannaisvaikutuksia 27 EU-ssa. Kiinnostaisi kuulla kantojanne tähän kysymykseen. Entä nettomaksuosuuden poistumisen vaikutus yleiseen budjettiin? Esiristä esimerkiksi. Kaikki yleistä budjettitukea. Mitenköhän tämä asia muuttuu? Uskotteko, että on e 27 ymmärtävät, että osuutta on nostettava? Kyse on ympäristö lainsäädännön tärkeistä kysymyksistä. Kiitos. Questions? Onko muita kysymyksiä? Not then, uh... Jos ei, niin palaan sitten teihin. Kumpi teistä haluaa aloittaa? Um, just to, to start... Oh, Voisin lähteä liikkeelle tästä kauppa kysymyksestä, joka otettiin esille, ja sehän liittyy aika läheisesti sääntelyn purkamiseen. Tämä olisi todellakin suurin pelkomme. Jos meillä olisi kovaa tai yhtäkkinen Brexit eikä mitään diiliä, jos viittaan aikaisempaan kysymykseen, niin sitten yhdistyn kuningaskunta lähtisi varmasti yrittämään kauppasopimuksia sellaisten maiden kanssa, joissa standardit ovat alhaisemmat ympäristön osalta. Tämä koskee, niin kuin sanottiin, elintarviketurvallisuutta ja sama koskee ympäristölainsäädäntöä. Ja seurauksena tästä voisi olla se, että meidän ympäristövaatimuksiamme alennettaisiin, koska me käymme kauppaa sellaisten maiden kanssa, joissa vaatimustaso on alhaisempi. Ja tämä liittyy sitten painostukseen, joka kohdistuu EU-hun. Ja tämä lähtisi liikkeelle Irlannin saarelta. Jos Pohjois-Irlannissa olisi alhaisempi vaatimustaso, niin tämä voisi antaa sille tuotantoedun, koska voitaisiin tuottaa ruokaa halvemmalla kuin toisella puolella. Ja sitten Irlannin tasavalta tulisi EUn puoleen kääntyä pyytäisi, että se voisi alentaa vaatimustasoa, jotta oltaisiin samalla linjoilla kuin rajan pohjoispuolella. Ja tämä sitten aiheuttaisi paineita kaikkialla 27 EU-jäsenvaltiossa, vaikka tämä pelkkä hypoteesi, niin tämä on todellinen huoli, että näin voisi käydä, vaikkei tällaista kukaan ole ajatellut jos siis yhtäkkiä tämä lähtö EUsta toteutuu. Ja sitten tämä edustaja Görlingin vesisäädötysasia. Minä uskon, että Pohjois-Irlannissa sitä kovasti vastuttaisiin ja näin on tällä hetkellä, näin myös eh, rajan eteläpuolella, mutta voisi kyllä olla paineita siksi, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus olisi siitä innostunut. Eli meillä voi tulla taas aika hankala tilanne, kun oltaisiin pikemminkin samaa mieltä muiden saman saaren asukkaiden kanssa kuin e, oman maan kansalaisten kanssa muualla yhdessä kunnallaskunnassa. Ja sitten annan sinulle puheenvuoron. So I suppose... Kiitoksia. Minun vasta- vastaukseni koska tätä sääntelypainetta on vähän erilainen varmaankin, kun katsotaan jäsenvaltiota, joka on lobannut kaikin pisimpään ja tiukimmin eh, sääntelyn purkamiseksi EU-ssa, niin kysymyksessä on yhdistynyt kuningaskunta. Kun yhdistynyt kuningaskunta ei enää ole läsnä eikä tästä puhun, niin voi olla, että tämä paine hieman helpottaa EU-tasolla. Patrickin pointti vaikutuksesta Irlantiin olivat oikein asiallisia ja ikään kuin keittiön kautta tällaista painetta saattaisi vielä todella tulla. Tämä on todellinen riski. Sama pätee Reachin. Olisin todella yllättynyt, jos UK vetäytyisi pois Reachistä. Tämä olisi erittäin epätodennäköistä ottaen huomioon, että meillä olisi otettava huomioon ne niin jäsenvaltiot, jotka eivät ole EU-ssa, mutta haluaisivat olla tässä mukana päästäkseen markkinoille. Ehkä teillä on vielä enemmän tietoa kuin minulla. En, en todella usko, että näin kävisi. Näkemykseni olisi se, että Euroopan unioni on valtava markkina-alueella, 27 valtiota, joilla on enemmän taloudellista painoarvoa kuin yhdellä valtiolla, joten tässä on aitoa riskiä Sille tiettyjä riskejä, joista neuvottelijoiden on oltava tietoisia. Tähän liittyy myös se, pitäisikö eurooppalaisten standardejen olla osa kauppasopimuksia tulevaisuudessa. Minusta näin pitäisi olla neuvotteluiden edetessä näitä asioita olisi kunnolla pohdittava ja ukot olisi vaadittava jonkinlaista sääntelyvastaavuutta ja toivon, että nämä tulivat esille kunnolla. Esittikö esitti kysymyksen ilmastoon sääntelystä. Tämä on erittäin kiinnostava kysymys. Uh, on uhka, että tässä vähän halutaan vain jakaa taakka, riippumatta siitä, tapahtuuko näin. Tämä on tietenkin neuvoston ja komission käsissä tällä hetkellä. Talousarvion osalta tämäkin esitettiin oikein hyvin Euroopan ympäristökeskus keskussa 12 prosenttia rahoituksesta UK, eli se on maksaja tässä seuraavissa talousarvioneuvotteluissa. Vaikeuksia tulee enemmän kuin yleensä vielä tällä kertaa tämän takia, ja enkä pelkää ainoastaan sitä, että Brexit vetää kaiken hapen pois tältä alalta ainakin yhdistyneessä kuningaskunnassa tässä on vaarana se, että ympäristöä vedetään olemassa ja olemassa agendalla. Sitten tämä skenaario, mikäli sopimuksen ei päästään, sitä on vielä tärkeää korostaa todellakin, koska tässä on kaksi mahdollista, ei sopimuksen päästöön. Ensinnäkin pitkään on jo ennakko koitu tilannetta, jossa on aika hyvin valmisteltu ti- tilannetta, tai sitten on tällainen kallion jyrkäinen er, tilanne, jossa ei ole sopimusta ollenkaan eikä siihen ole valmistauduttu. Se on tietenkin paljon vaikeampi tilanne, jos ajatellaan kemikaaleja tai jätteitä tai muita näitä alueita, jossa meillä on tuotestandardeja ja tavarapalvelua kauppaa, niin tämä voi olla todella katastrofaalista yhdistyneen kuningaskunnalle. Could add a, point on the... vain lisätä vain yhden seikan rahoituksesta ja maatalousbudjetista erityisesti. Tällä hetkellä Pohjois-Irlanti saa 9 prosenttia yhdistyneen kuningaskunnan YMP-budjetista. Noin kolme kertaa enemmän kuin se saisi, jos se olisi väestömäärän mukaan jaettu. Tässä on huolenaihe varmasti, että menetetään rahaa kaiken kaikkiaan yhdistyneen kuningaskunnan osalta, mutta vähemmän sitä, jolla ympäristö maataloustoimille ja erityisesti maatalouden ympäristötoimille. Pohjois-Irlanti voisi myös nähdä, että leikkaus olisi merkittävä, koska varat allokoitaisiin yhdistyneessä kuningaskunnassa toisin. Tämä aiheuttaa merkittävää huolta. Joten tämä on todella tärkeä seikka ja nopeasti meillä pohjoisilla niin viljelijät ovat heikommassa asemassa verrattuna viljelijöihin toisella puolella rajaa. Ja palaisin vielä kauppakysymykseen. Kauppasopimukset totta kai tulevaisuudessa voivat helposti haitata meidän maataloussektoriamme. Tiedän, että meidän ei tarkoitus keskustella täällä varsinaisesti maataloudesta, mutta kuten sanottiin, se liittyy läheisesti ympäristöön. Sen, että me olemme nettoviejiä maataloustuotteiden osalta Pohjois-Irlannissa. Tilanne on tosi, todella erilainen yhdistyneen kuningaskunnan muiden osien osalta, joten prioriteetti kauppasopimuksissa varmasti on että huolehditaan siitä, että edullisia elintarvikkeita on jatkuvasti tarjolla, eikä niinkään prioriteettina ole se, että huolehditaan yhdestä elintarvikkeiden viejäalueesta yhdistyneessä kuningaskunnassa. Onko muita kysymyksiä, nyt ja sitten jos on jotain muita? Kiitos. Pikainen kysymys professori Burnsille. Onko tutkittu vaikutusta INDCihin ja jos ajatellaan koko EUn panostaa Pariisin sopimuksen jälkeen, tiedän, että yksi vaikutus olisi se, että EUn ja yhdistyneen kunnan pitää toimia erikseen, mutta olisiko tähän mitään sanottavaa? So I'm embarrassed to admit that I have read something on it. Olen kyllä lukenut tästä jotakin, mutta en enää muista mistä. Pyrin löytämään tämän. Ehkä se oli 3G nettisivuilla. Tässä on paljon tehty. Ei tässä välttämättä ole mitään vaikutuksia NDClle. Riippuu vähän, miten nämä päätökset tehdään koskien tätä EU-kuplaa mutta tähän liittyy nämä ilmastopolitiikan kunnianhimoiset tavoitteet. On selvää, että UK on pyrkinyt saavuttamaan EU-tason tavoitteet kotimaisessa politiikassa. Ja tässä on ollut vaikeuksia neljännessä viidessä hiilibudjetissa, joten tämä on kyllä pitkän aikavälin huoli, kun tässä tilanne etenee. Okay, thank you very much. Kiitos oikein paljon näistä esityksistä ja tästä vuoropuhelusta. Kiitän myös kollegaa näistä mielenkiintoista kysymyksistä. Ja pyytäisin, että jäisitte vielä tänne keskutemme ja sitten pääsemme kolmanteen keskusteluosioon ja aiheena on terveys. Nyt käännyn, käännyn Paul Laffinin puoleen. Hyvää iltapäivää. Kiitos siitä, että saan puhua niistä mahdollista vaaroista, joita Brexit aiheuttaa lääkärialalle ja potilashuoltoon. Minä olen eh, brittilääkäriliitosta, se on nimeltään BMA, siihen viittaan jäljemmässä. Eli ennen kuin päästään tähän esityksen sisältöön, niin vain lyhyt johdanto tähän BMAhan. Se on yli 150 000 lääkärin ja lääketieteen opiskelijan liitto kaikilta eri aloita yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tässä on yli 8 000 lääkäriä, jotka ovat kouluttautuneet jossain muussa ETA-valtiossa. Kuten olette jo kuulleet, meillä on neljä eri eh, aluetta yhdistyneessä kuningaskunnassa. Meillä on Englanti, Wales, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti. Ja Skotlannissa Wales äänestettiin Brexitia vastaan. On mietitty nyt sitä, miten voidaan helpottaa hoitoa. Me olemme tehneet yhteistyötä kollegojen kanssa kansallisissa järjestöissä ja EUn kattavissa järjestöissä, jotta tämä asia voitaisiin ottaa esille e EUssa eri jäsenvaltioille ja valtioita alemmille tasoille. Oleellisin asia, mikä britti ja eurooppalaisella lääkintäalalla on edessään, on työn tekijät, jos ajatellaan vapaata liikkuvuutta ja tutkintojen tunnustamista. Tämä on johtanut siihen, että yli 12 000 eh, ulkomaista lääkäriä työskentelee meillä. Tämä on yli 9 prosenttia kaikista lääkäreistä. Noin 9,1 prosenttia siis, mutta siinä on aika moisia eroja eri erikoisaloilla. Esimerkiksi silmälääkäristä noin neljäsosa on muista Euroopan maista. Lähes viidesosa kirurgeista yhdistyneessä kuningaskunnassa on lähtöisin muista mm, eurooppalaista maista. Eli on selvää, että me olemme todella riippuvaisia eurooppalaista lääkäreistä. Ja tässä tämä kuva kertoo kaiken. Tämä kuva otettiin 24. kesäkuuta 2016 Brexitin äänestyksen jälkeen Etelä-Lontoon sairaassa. Kuten voitte havaita, kuusi näistä seitsemästä hoitotyöntekijästä oli saanut tutkintonsa toisesta eurooppalaista maasta. Ja ilman heidän tukeaan meidän kansallinen terveyspalvelumme ei toimisi. Tästä huolimatta kyseessä ei ole ainoastaan yhdistyneen kuningaskunnan etu, tämä vastavuoroinen tunnustaminen vapaa liikkuminen, vaan sadat, jopa tuhannet tällaiset lääkärit työskentelevät yhdistyneessä kuningaskunnassa ja ehkä viikon kuussa myös Unkarissa tai Portugalissa tai kaksi eh, viikonloppua vuodessa Espanjassa. Tämä tarkoittaa sitä, että vapaa liikkuvuus ja vastavuoron tunnustaminen, siitä on hyötyä kaikille, kaikille kansallisille järjestelmille. Esimerkiksi puolalainen lääkäri, joka on työskennellyt Yhdyskunnassa, eh, yhdistetyssä kuningaskunnassa on voinut hoitaa puolaisia potilaita puolan kielellä. Ja kun hän palaa Puolaan, niin hän voi eh, tuoda mukanaan sitten kaiken oppimansa yhdistyssä kuningaskunnassa. Ja eh, sitten on 30 vuotta eh, kokemusta saanut eh, kirurgi, joka voi käyttää hyväksi tätä tietoa sekä Romeista yhdistyneessä kunniaskunnassa, Ja sitten tunnen erään italialaisen lääkärin, joka kouluttautuu erikoisalalla juuri Saksassa, joka työskentelee yhdistyneessä kunniaskunnassa, Päättipä hän toimia missä tahansa, niin hänen potilaansa saavat hyötyä siitä, että hän kouluttautunut sekä Saksassa että Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Eli siis tästä on yksinkertaisesti hyötyä kaikille, jos vapaata liikkuvuutta rajoitetaan ja vastavuoroista tunnustamista rajoitetaan, niin yhdistyneen kuningaskunnan kansallinen terveyspalvelu tulee kovasti kärsimään mutta valitettavasti muu, muutkin eh, terveyspalvelut tulevat kärsimään. Me viime kuussa otimme yhteyttä eurooppalaisiin kumppaniin, kysymme siitä, miten Brexit vaikuttaa teihin. Valitettavasti 50 prosenttia mm, lääkäristä sanoi, että he aikovat lähteä, ei siis välttämättä lähteä yhdistyneestä kuningaskunnasta, vaan lähteä koko Euroopasta. Eh, yhdistyneen Yhdysvaltojen suuntaan tai Australian alueelle. Nämä ovat ihmisiä, jotka ovat englanninkielisiä, joilla on korkea koulutus. Tästä yksi esimerkki varmasti riittää. Puolainen erikoislääkäri saa Puolassa, ja nämä ovat oecd lukuja, noin 40 000 dollaria vuodessa, mutta yhdistyneessä kuningaskunnassa sama lääkäri saisi noin 140 000 dollaria palkkaa ja sama lääkäri, jos hän päättäisi lähteä Australiaan, voisi saada jopa 240 000 euroa. Nämä luvut puhuvat puolestaan, jos vastavuoroinen tunnustaminen ajaa nämä lääkärit pois yhdistyneestä kuningaskunnasta, ei ole mitään taetta sille, että he palaisivat lähtömaahansa. Ja Brexit tuo mukanaan myös suuren uhan potilaiden turvallisuudelle. Brexit ei lopeta ammatista siirtymistä ympäri Euroopan. Euroopan unionin ansiosta on otettu käyttöön hälytysjärjestelmä ja tämä mahdollistaa sen, että voidaan ympäri Euroopan ilmoittaa eh, sellaista lääkäreistä, eh, joiden eh, ammattiosaamista on puutteita ja tämä tieto kulkee 48 vuorokauden, anteeksi, tunnin kuluessa ja sääntelyviranomainen yhdessä kunnassa on antanut melkein kaksi kertaa enemmän tällaisia ilmoituksia kuin muualla Euroopassa. Tämä on ehkä vähän vaikeasti selitettävissä, mutta tämä on vain yksi esimerkki. Jos tätä hälytysjärjestelmää ei olisi käytetty yhdessä kuningaskunnassa, niin tanskalainen lääkäri, joka olisi joutunut pois lääkärin työstä, meillä olisi voinut palata Tanskaan ja olisi voinut aiheuttaa vaaratilanteita potilaiden turvallisuudelle ja Brexit ei saa tätä vaarantaa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on puhuttu paljon siitä, ymmärsivätkö Brexitin puolesta äänestäneet sen, että he äänestivät sen puolesta, että poistetaan yhtenäismarkkinoista. Minä menisin vähän pidemmälle ja sanoisin ehkä alle prosentti ihmistä ymmärsi, että kun poistutaan EUsta, niin poistutaan myös Euratomista – Eh, tai eh, siis Euroopan atomiyhteisöstä. Miksi tämä on merkittävää? No siksi, että Euroatom mahdollistaa sen, että eh, radioisotooppeja pystytään turvallisesti siirtämään. Näitä tarvitaan tautidiagnooseihin, ja tämä on aika merkittävä asia, olette varmasti samaa mieltä tästä. Mitä tämä sitten tarkoittaa yhdistyneen kuningaskunnan osalta? No yksinkertaisesti se tarkoittaa sitä, että ihan muutama viikkoa sen jälkeen, kun me poistumme 2019 maaliskuussa, niin se joutuu saamaan radioisotooppinsa muualta. Miksi tämä on tärkeää? No, tämä on tärkeää siksi, että tämä ehkä hidastaa Eh, diagnooseja ja joudutaan peruttamaan leikkauksia. Ja myös laajemmin EUn ja yhdistön kunnaskunnan välillä vaikeutetaan yhteistyötä tällä hyvin tärkeällä alalla. Ja sitten vielä vähän tuolta pesään, kun puhutaan tästä pohjois asiasta, josta kollegat ovat jo puhuneet. Eli kun puhutaan Irlannista, niin sen on pieni saari. Siellä on eh, alle 7 miljoonaa asukasta, 1,8 pohjoisessa ja 4,8 etelässä. Ja tämän koon takia on pantava yhteen resurssit, jotta voidaan antaa eh, erikoislääkäripalveluita. Esimerkiksi jos ajatellaan Dublinia, joka on Irlannin pääkaupunki. Siellä on ainoa lasten eh, kardiologia yksikkö koko saarella. Eli lapset voivat tulla pohjoista eh, Dubliniin ilman tarvitse saarelta poistua. Tämä on aivan ilmi selvästi hyvä asia. Ja sitten mennään pohjoiseen Londonderryin, niin siellä tarjotaan sädehoitopalveluita eh, isolle määrälle eh, ihmisiä saaren pohjoisosasta rajan molemmin puolin. Ja tärkeää tässä on se, että sama sairaala antaa myös kardiologiapalveluita ihmisille, jotka asuvat toisella puolella raja County Donegalissa. Tämä on toiminut toukokuusta 2016 ja tämän jälkeen 26 ihmishenkeä on voitu eh, pelastaa siksi, että he saavat nyt palveluja juuri rajan toiselta puolelta. Eli tämä on todellakin elämän ja kuoleman kysymys. Tämä on niin oleellinen asia. Ja lopuksi sanoisin vielä, että minä olen täällä edustamassa Ison-Britannian eh, lääkäriliittoa. En voi puhua lääkäreistä Euroopassa yleensä. Meillä on kuitenkin eh, Euroopan kattavia lääkäriliittoja, jotka edustavat eri maiden lääkäriliittoja 27 jäsenvaltiossa. He ovat kanssamme samaa mieltä ja tämä teksti on toimitettu Parantin puhemiehelle ja myös Michel ja sanotaan, että eh, Brexit ei saa olla uhkana eurooppalaisten terveydelle ja tämä valiokunta, ja te voitte varmistaa jonkun verran, että näin ei käy. Uh, Kiitos. Ja sitten Virginia Aka on seuraava puhuja. Hän on MSD ja farmasia-alan järjestöjen eh, johtaja ja Brexit Task Forceista. Minulla on ilo olla täällä teidän kanssanne tänä iltapäivänä. Tämä on suuri etuoikeus osallistua tähän kuulemistilaisuuteen ja on aina aika vaikea täällä viimeisenä puhua, kun meillä on samantapaisia asioita käsiteltävänä ja kysymyksiä koskien Brexitin tulevaisuutta ja sen vaikutuksia siihen, millä tavalla voimme edelleen jatkaa eh, yhteistyötä, jota on tehty viimeiset vuosikymmenet. Avainviestini koskee sitä, että vaikka näemme selkeitä haasteita edessämme tulee sekä kansanterveyden että potilaiden kannalta kaikille Euroopassa Brexitin takia, niin MSDS yhdessä kollegoiden kanssa EFB ja Euroopan lääketeollisuuden kattojärjestössä, jota täällä myös edustaan. Kaikki uskomme, että olemme sitoutuneet ja olemme varmoja, että voimme tehdä työtä kaikkien sidosryhmien kanssa niin, että minimoitaisiin vaikeudet Erityisesti tämä, tältä valiokunnalta tarvitaan tukea, jotta tähän päästäisiin. Niin tässä meillä on kaksi selkeää pyyntöä. Ensinnäkin, mitä tulee Euroopan sääntelyyhteistyöhön, olisi tärkeää voida jatkaa sitä. Tarkoitan tällä yhteistyötä koskien nämä sääntelykäytäntöjä ja tieteellistä tiedonvaihtoa edelleen tarvitaan järjestelyjä, jotta voitaisiin saada lääkkeet tutkimuksesta potilaalle asti tavalla, jolla tämä onnistuu järkevällä tavalla. Tänään 27. marraskuuta pelaamme aikaa vastaan, koska tässä on aika monimutkaisia prosesseja edessämme. Tämä on prioriteetti, jonka meidän tehtävä selväksi neuvottelutiimille. Siihen on tänään tässä tilaisuudessa vedottu muutenkin. Tarvitaan näitä neuvotteluja mahdollisimman pian, koska suoraan sanottuna Olemme tässä jo kolme neljäs osaa vuotta odottaneet neuvotteluja artikla 50 eh, aloittamisen jälkeen, emmekä niin voi enempää odottaa. Voisin vielä vähän yksityiskohtaisemmin kertoa näistä asioista. Voisin tässä kertoa, minkälainen on lääkkeiden elinkaari, kun ajatellaan tuolta kello kahden kohdalta viimeisten 30-40 vuoden ajan Euroopassa on tehty tutkimusta äh, lääketieteellisellä alalla ja lainsäädäntö on annettu komissiosta käsin ja on kehitetty Euroopan lääkevirasto ja luotu prosessi, joka on nyt hyvin yhdennetty prosessi kaikkialla Euroopassa koskee sitä, kuinka lääkkeitä kehitellään ja jaillaan. Ja meillä on aika suuri osa tulossa yhdistyneestä kuningaskunnasta. Tähän luetaan tutkimuseläkkeet ja kliiniset tutkimukset. Tällä hetkellä meillä on noin 1500 kliinistä tutkimusta kesken, 400 keske, keskitetysti hyväksyttyä tuotetta on sellaisia, joilla on yhdistyneen kuningaskunnan lupa tässä ei ole mukana hajautetut tuotteet, näitä on tuhansia. Sitten meillä on 1300 tuotetta, jotka on testattu yhdistyneessä kuningaskunnassa ja sieltä päästetty markkinoille. Sitten ne menevät potilaille ympäri Euroopan unionia käyttöön. Data tulee jäsenkyselystä tältä vuodelta, jonka FBI on tehnyt. 45 prosenttia odottaa, että jos siirrymme VTO-sääntöihin ja odotetaan viivästyksiä kaupassa. Tämän haluamme todella välttää, jos ajatellaan potilaiden kannalta ja ajatellaan niitä volyymejä ja erilaisia pakkauskokoja ja annoskokoja, joita on tarjolla eri järjestelmissä. Meillä on 45 miljoonaa toteutetaan toimitamme EU, yhdistystä kuningaskunnasta EUn 27 jäsenvaltion. Näemme kyllä, että yhdentyminen on ollut tehokkaasta ja asianmukaista, mutta tulee olemaan hyvin vaikea purkaa tämä järjestelmä. Tätä voidaan katsoa vielä tarkemmin eh, jakeluketjun näkemyksestä, koska ei tietenkään kaikki tulee UK- EU-jäsenvaltioille, vaan kyllähän täällä nähdään lu- tuotteiden osalta. Tämä kyllä toimii molempiin suuntiin. Tämä on ollut erittäin tuottavaa toimintaa ja olemme varmistaneet, että voimme oikealla skaalalla eh, tuottaa tuotteita potilaiden hyväksi kun me, ja näin meillä on tuotteita saatavilla kaikkialla Euroopan unionissa. Ja olemme voineet tämän varmistaa keskitetyn järjestelmän kautta, niin että potilaat saavat lääkkeitä käyttää silloin, kun niitä tarvitaan. Nyt jos saisin täältä oikean dian, yksinkertainen kuva ehkä selittää tämän tilanne. Tässä on esimerkki HIV-lääkettä koskien yhdestä EFPIan jäseneltä. Tässä nähdään, kuinka valtava vaikutus on sääntelyllä meillä on nyt keskitetysti hyväksyttyjä lääkkeitä, eli yksi ainoa tarkastus ja yksi valvontajärjestelmä. Monet ovat puhuneet siitä, kuinka tämä jakaa dataa ja valvontatietoja. HIV-lääkkeiden osalta tuomme tänne markkinoille tuotteen ja vaikuttavan aineen esimerkiksi Japanista rajamenettely menettelyihin liittyvä tullimenettelyt ja sääntely, arviointi. Se on testattava ja hyväksyttävä Euroopan markkinoille käytettäväksi jos se sitten tulee yhdistymisen kuningaskuntaan, niin tähän ei sitten päättyisi prosessi, vaan, vaan yhdistämisestä kuningaskunnasta tällainen lääke voisi mennä esimerkiksi Espanjan kehitettäväksi ja sitten se saattaisi palauta sen kuningaskuntaan, kun se on valmis jakelua varten ja sitten sitä jaellaan kaikkialle Euroopan unionin jäsenvaltioihin ja etäalueille. Tässä meillä on yksi ainoa raja Euroopan ja kolmansien maiden välillä, mutta Brexitin jälkeen rajoja tulee joka väliin. Tar- toimitusketjulle. Voitte varmasti ymmärtää, millaisia viivästyksiä tässä tulee lääkkeiden toimituksiin potilaille. Tämä on todella huolestuttavaa MSL ja kaikille muille EFPIan jäsenille, mutta ei ainoastaan EFPIalle. Meillä on myös kumppanuuksia muiden järjestöjen kanssa, jotka ovat suhtautuneet hyvin kriittisesti lääkkeiden toimittamisen EU-ssa. Tässä on mm, Medicines for Europe ja muut järjestöt, e AESGP myöskin Olemme nyt kirjoittaneet suoraan herra Barnielle yhdessä ja David Davisille ja tuoneet esille nämä tärkeät asiat, joista puhun teille tänään. On siis tärkeää jatkaa yhteistyötä sääntelyalalla, jotta voidaan varmistaa, että voimme jatkaa tuotteiden ja palveluiden jakamista tällä alueella, kun nyt on opettu luottamaan meihin lääkkeiden jakelussa. Meidän on varmistettava se, että tulevaisuudessa, tule, kumppanuussuhteessa EUn ja UK välillä ei pitäisi pääsyä heikentää. Me pyydämme riittävästi aikaa, jotta nämä kriittiset muutokset onnistuvat niin, että voidaan varmistaa jakelun jatkuminen heti ensimmäistä päivästä alkaen Puolassa, Italiassa tai yhdistyneessä kuningaskunnassa olevat potilaat eivät huomaisi mitään eroa terveydenhuollossa. Tähänhän me kaikki tietenkin pyrimme. Ja viimeinen kuva jäikin jonnekin hukkaan. No samappa tuo kuvassa ehkä vedetään yhteen se, mitä sanoin aikaisemmin. Jatketaan siis yhteistyötä sääntelyn ja turvallisuuden puolella se on hyvin tärkeä lääke, kaikissa tulevissa yhteistyömalleissa UK ja EUn välillä on muistettava lääkkeiden rooli. Haluaisimme, että tämä valiokunta auttaa meitä varmistamaan, että kyseessä olisi prioriteetti ja pääsisimme neuvottelujen toiseen vaiheeseen mahdollisimman pikaisesti niin, että voisimme varmistaa, että tähän päästään, mutta vaikka, vaikka muutos tulisi tänään ja tarvitaan siirtymäaikaa, niin että nämä muutokset toimitusketjuun tehdä niin, että jakelu onnistuu. Että kyllä tähän aikaan tarvitaan. Nämä ovat monimutkaisia menettelyjä, monimutkaisia vaatimuksia, mikä tietenkin kuuluu asiaan, mutta toisaalta 40 vuotta kumppanuutta EUn lääkesääntelystä on tähän johtunut. Meillä on turvalliset lääkkeet ja tehokas jakeluverkosto. Nyt pyydämme teiltä tukea tulevasta varten nykytilanteessa neuvotteluja ajatellen nyt potilaat rapivat päätään ja miettivät ja toimivat, toivovat, että jollakin on suunnitelma mielessään. Haluaisimme todella varmistaa, että tuo suunnitelma on mahdollisimman paras Euroopan terveydenhuollon kannan, tulevaisuuden kannalta. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon molemmille puhujille näistä esityksistä. Ja nyt on kollegan vuoro esittää kysymyksiä. Täällä on jo kaksi henkilöä. Edustaja Liisi. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos molemmille puhujille. François Grostetin kanssa lyhyesti puhuimme tästä aiheesta. Ja olisi tietenkin hienoa, jos kaikki nämä vaikutukset olisi otettu pohdinnan kohteeksi ennen kansanäänestystä. Ongelmia on terveydenhoidossa luvassa, potilaille on luvassa ongelmia. Nyt voidaan oikeastaan enää keskustella siitä, miten ongelmia rajataan mahdollisuuksien mukaan – Ymmärrän tämän vetoomuksena sopimuksen puolesta ja kovaa Brexitia vastaan. Kysymykseni molemmille puhujilla. Ensin ja Achalle. Davis, David Davis on saanut nämä tiedot. Onko teillä sellainen käsitys, että hallitus ymmärtää nämä kysymykset ja ongelmat? No, Laffinille sama kysymys. Onko teillä yhteyksiä hallitukseen ja onko teillä sellainen käsitys, että edes jotenkin brittipuolen neuvottelijat ovat ymmärtäneet tämän, vai pitäisikö kaikkien puhua vielä äänekkäämmin potilaiden oikeuksien puolesta? Ja Paul vielä toinen kysymys. Rajat ylittävää potilaiden hoitaminen. Tässä on hyvä mahdollisuus auttaa potilaita. Miten tämä toteutuisi Brexitin jälkeen? Onko teillä tässä jotain ajatuksia? Kiitos. Äh, Madame Grostat. Kiitos edustajan Grostet. Kiitoksia, kiitoksia puhujille. On totta, että kun teitä täällä kuunnellaan, niin tulee mieleen, että onpa tämä todella surullista, kun kansa on Brexitin halunnut ja nyt kansa tästä joutuu itse uhriksi. Tässä nähdään kyllä poliitikkojen vastuu. Tämä pieni kommentti tässä ohimennen. Hyvä muistaa. No niin, täällä puhut puhuttiin potilaista, on aivan selvää, että tässä valiokunnassa meidän huolenamme on jatkuvasti potilaat. Haluaisin ensinnäkin tietää, kuinka lääketeollisuus toimii ja kuinka se valmistautuu Brexitin vaikutuksiin. Kuinka Brexit vaikuttaa lääketeollisuuden investointi- päätöksiin yhdistyneessä kuningaskunnassa. Puhuitte toimitusketjusta, tämän ymmärrän kyllä, tämä on keskeinen ongelma. Tähän mennessä yhdistynyt kuningaskunnat on toteuttanut Euroopan lainsäädäntöä lääkkeiden arvioinnissa ja, ja kaupan saatta, kaupalle saattamiseksi. Voisiko niin, että vastavuoroinen tunnustaminen, joka kattaisi lainsä, Mehän olemme tehneet Euroopan unionissa tämän tyyppisen sopimuksen muidenkin maiden kanssa. Voisiko tällainen no, malli tuntua ainakin väliaikaiselta ratkaisulta niin, että vältettäisiin toimitusketjun katkeaminen ja kaikki siitä se johtuvat seuraukset potilaille. Nämä ovat aika käytännönläheisiä asioita, mutta on varmaan tärkeää tietää, mikä on teidän kantanne tähän. Olen yhtä mieltä kysymyksestä, jonka Peter Liese esitti koskien rajat ylittävää Se todellakin koskee Norjahan tätä toteuttaa, Sveitsikin äh, toteuttaa direktiiviä, joka koskee rajat ylittävää terveydenhuoltoa. Pitäisi katsoa, voidaanko varmistaa jatkuvuus, mutta sitten tietenkin edellyttää, että aika lailla tehdään työtä brittihallituksessa muussa tapauksessa EU ei näin päättämään. I will stop with these two questions. Ja ensin nämä kaksi kysymystä ja sitten seuraavat. Eli kumpi haluaa vastata ensin? Do you want me to begin? Okay. So thank you very much for the Kiitos oikein paljon siitä, että voin antaa vähän lisää selvyyttä näihin asioihin. Tämä oli todella mielenkiintoinen kysymys, eli olemmeko kuulleet brittihallituksen ajatuksia? Kyllä, olemme saaneet lukea paikallista lehdistöstä ja Financial Timesista, että ministerit sanovat, että aiotaan pyrkiä yhteistyöhön EUn kanssa sääntelyyn liittyen on tärkeää, että jatkossakin tämä asia pidetään esille ja voin edustaja Liisille taata, että me pyrimme mahdollisimman hyvin selvittämään nämä tarpeet. Ja yksi asia, mitä on pitänyt selvittää herra Davisin osaston kanssa, on se, että niin kuin aikaisemmin täällä on kuultu, kyseessä ei ole ainoastaan kauppaa eh, kysymyksistä ja tullikysymyksistä, vaan ovat nämä muut kuin tullimuotoiset esteet. Niiden osalta tarvitaan virtaviivaistamista ja ymmärrystä ja siksi olen täysin samaa mieltä edustajan Grostetin kanssa siitä, että nämä vastavuoroisen tunnustamisen järjestelyt ovat hyvin tärkeitä ja näitä on ollut aikaisemmin GMPn osalta ja MRN nyt sitten, MRA Yhdysvaltain kanssa. Tämä on juuri mennyt läpi. Eli mielestäni on mahdollista lähteä liikkeelle olemassa olevista toimintatavoista. Ja tämä on todellinen mahdollisuus tehdä yhteistyötä. Ei saa unohtaa, että yhdistyneen kuningaskunnan ne elimet, kuten MHR, ovat niitä elimiä, jotka nyt ovat mukana eh, eurooppalaisessa verkostossa, eli kyllä tämä päätös nyt pitää mahdollisimman nopeasti tehdä. Ja olisi hyvä, että näin todella kävisi. Ja sitten tämä toinen kysymys, että onko suunniteltu muita vaihtoehtoja? No ilman muuta minun alallani yhtiöt oma yhtiöni mukaan lukien eh, suunnittelevat tällaisia varasuunnitelmia aika paljon, koska olemme tietoisia siitä, minkälaisia velvollisuuksia meillä on, jos ajatellaan näitä lupia, mitä meillä on lääkin osalta. Me kyllä ymmärrämme nämä vastuumme, mutta tässä on myös suuria käytännön haasteita, koska aikaa on käytettävissä kyllä vähän ja siksi pyydämme sitä, että saamme tarpeeksi aikaa tehdä tämän kunnolla ja panna asiat täytäntöön. Kiitos. First question from Dr. Lisa. Kiitoksia näistä kysymyksistä, kun Lisiltä, äh, Lisin kysymyksiä puhutaanko hallituksen kanssa. Toki äh, Lord äh, Tuomasen kanssakin ensi viikolla tulen esittämään nämä samat asiat, joista puhun tänään iltapäivällä teille. Äh, olemme hyvin johdonmukaisia viestimme kanssa, kaikkien tasojen kanssa. Voitte kuvitella, että puhumme myös EUn työryhmän jäsenten kanssa ja Euroopan kumppanien kanssa, niin että teemme tämän poitin hyvin selväksi. Tämä koskee koko Euroopan lääkehenkilöä. Lä- lä- lä- lääkintähenkilökunta. Tässä on yksi suuri ero UK hallituksen ja Euroopan komission välillä, nimittäin se, että miten suhtaudutaan lääketieteen opiskelijoihin tässä neuvottelujen tilanteessa, jos olet saksalainen lääketieteen opiskelija yhdistyneessä kuningaskunnassa ja eh, yrität eh, saada pätevyyden eh, Brexitin jälkeen vuonna 2021. Ei ole mitään takeita nyt sille, että tämä pätevyys tunnustettaisiin omassa kotimaassa. BMS vetämme siihen, että tämä on väärä tilanne, näin ei pitäisi käydä. Vastavuoroinen tunnustaminen opiskelijoille pitäisi taata. Ukkon hallituksen kanta on oikeastaan sama kuin meidän, ja me haluamme tehdä tämä selväksi komissiolle. Opiskelijoiden elämä ja, ja opiskelijoiden tulevaisuuden suunnittelu ei pitäisi uhrata tälle alttarille sitten rajat ylittävästä mm, terveydenhoitodirektiivistä tämä on valtavan tärkeää. Olen oikein tyytyväinen, että yksi Gibraltaria edustava meppi on täällä salissa. Tämä nimittäin pätee erittäin vahvasti Gibraltariin. Sehän on britti-aluetta, merintakaista aluetta. Brexitin jälkeen 200 000 Brexit, äh, britti-ekspattia Gibraltarilla teoriassa saavat oikeuden tulla Gibraltarille. Siis siellä on vain 30 000 ihmistä ja voitte, voitte kuvitella, että, että terveydenhuoltojärjestelmä ei tule siellä tuota kestämään. Me vetoammekin eri, erillisiin terveydenhuolto-oikeuksiin äh, Briteille ja eurooppalaisille. Sitten Diisi kysyy näistä taudeista ja rajat ylittävistä terveydenhuoltodirektiivistä. Meillä on tällainen merkittävä verkosto, jolla on suuri rooli, mutta tässä palataan taas tähän työryhmään. Jos meillä ei ole erikoistuneita lääkäreitä Euroopassa, jolla voidaan tätä viiteverkostoa e, e, e, täyttää henkilölle, niin eihän se mene mihinkään. Tähän liittyy myös pätevyyksen tunnistaminen, että, että lääkäreitä riittää sekä Euroopan, Euroopassa että yhdistyssä kuningaskunnassa. Next speaker. Kiitos ja seuraava puheenjohtaja Bere. Um, thank you, uh... Kiitos. Kiitos teille molemmille puhujille. Tämmöinen mielenkiintoinen viimeinen osio saksalaiselle ystävällemme, joka sanoi, emmekö että tämä kansan äänestyksen alla. Sanoimme, ja aina kun sanoimme, että tästä tulee suuria ongelmia, meitä pidettiin pelottelijoina. Toinen kysymys, eikö hallitus ymmärrä tätä? Toivon, että hallitus ymmärtää, mutta ei nyt vaikuttaisi siltä, että siellä on kapasiteettia tai tietämystä riittävästi siitä, että tämä on kiireellisen tärkeä asia. Ja tämän turhattavaa meille kaikille. Se, mitä olemme kuulleet täältä elintarvikestandardeista, ympäristöstä ja lääkkeestä, tässä on vain kolme seikkaa vielä. Yhteinen maatalouspolitiikka, yhteinen kalastuspolitiikka – elintarvikkeet, kemikaalit, kaikki asiat. Kaikki tulivat meille ja sanovat meille mepeille, että ymmärrättekö tämän vaikutuksen. Se ei koske ainoastaan yhdistynyttä kuningaskuntaa, vaan koko Eurooppaa. Tämä on kysymys, jossa tarvittaisiin paljon lobbausta brittihallituksen suuntaan, jos halutaan järkevät ratkaisut. Ja Euroopan unionille tämä on tärkeä kysymys myös siksi on hienoa, että tämä kuulemistilaisuus tänään järjestettiin. Kuulimme, että lääkäreiltä on kyselty tulevaisuuden suunnitelmia ja että lääkärit mieluummin, jos eivät jää Eurooppaan, lähtevät sitten muualle. Nämä ovat lääkäreitä, joilla on valtavasti tärkeää kokemusta, josta olemme kaikki maksaneet. Olemme auttaneet heitä kouluttautumaan ja mitä vanhemmaksi muutumme, sitä enemmän tarvitsemme näitä hoitoja. Sitten veren, verituotteet, veren siirto, tässäkin on rajat ylittäviä vaikutuksia ja tutkimusapurahat. Olemme suuri vastaanottava maa ja monet tärkeät tutkimushankkeet ovat lähteneet liikkeelle, paneurooppalaiset tutkimushankkeet keskeisistä sairaaloistamme ja mitäköhän muutoksia luvassa on tulevaisuudessa. Onkohan niin, että nämä asiantuntijat mielellään lähtisivät muualle Eurooppaan tai kauemmaksikin pois? Eman muutto myös. Me hävisimme tämän ja Alankomot saivat tämän viraston. Ja jos nyt yhdistynyt kuningaskunta itse tutkii ja hyväksyy lääkkeiden tulon markkinoille, mistä löydetään riittävästi ihmisiä tämän työn tekemiseen? Ja mitä puhujat ovat mieltä? Miten todennäköistä on, että rahan säästö mielessä, koska taloudellisia ongelmia varmasti on luvassa. Onko todennäköistä, että lähdetään katsomaan edullisempia lääkkeiden tuonteja Kiinasta tai Intiasta, mistä tahansa, missä lääkkeet ovat edullisempia? Miten tämä vaikuttaa brittien terveyteen ja mikä vaikutus sillä voi olla muuhun Euroopan unionin? Kiitos. Mr. Taylor. Edustaja Taylor. Um. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää kysymykseni herra Lefinille. Minä hyvin tarkkaan kuulin, kun puhuitte näistä Euratom-huolista ja ydinsopimuksesta, kun britit siitä vetäytyvät pois. Mikälaisia vaikutuksia täällä olisi kansallisen terveyspalveluun, kun Euratomista poistutaan ja pitää näitä radioaktiivisia isotopeja löytää EUn ulkopuolelta. Ja voisitte ehkä puhua myös siitä, minkälainen vaikutus on sillä, että Euratomissa yhdistynyt kuningaskunta ei näysi jäsenenä, vaikutus siis muihin jäsenvaltioihin. Ja kysyttiinkö BMAlta mielipidettä ennen kuin hallitus sanoi haluansa lähteä Euratomista? Ja sitten edustaja Dans. Thank you both. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia teille molemmille erittäin hyvistä, selkeistä, tiiviistä ja vahvoista esityksistä koskien Brexitin vaikutuksia terveydenhuollolle ja potilaille Euroopan unionissa ja UKssa. Puhuitte näistä turhautumisesta. Nämä, näistä aiheista ei ole tarpeeksi kunnolla keskusteltu puolitoista vuotta kansanäänestyksen jälkeen ja monta kuukautta artikla 50 aloittamisen jälkeen. Tämä on todella turhauttava ja saattaa niin vaikuttaa siltä, että täällä ei ole yhtään Brexitia tukevia meppejä paikalla ehkä. Se oli odotettavissakin, mutta on se kuitenkin pettymys, koska tällä on kuitenkin vaikutuksia kaikille äänestäjille riippumatta siitä, miten he äänestivät. Ashley täällä puhui siirtymäkaudesta täytäntöpano ajasta, joka olisi tarpeellinen, tietämättä mikä tulee olemaan loppurasti. Onko niin, että nämä näkökohdat, jotka mainitsit siirroista, edellyttävät lisäaikaa? Ja kun ei ole tietoa loppupysäkistä, niin sitten ei voida myöskään yrityksiä, yrityksissä suunnitella kunnolla, mitä tämä tarkoittaa terveydenhuoltosektorille EU-ssa. eu ssa yleisesti sitten Laffinille, millaisia vaikutuksia olisi sillä, että sopimusta tulee UK potilaiden kokemusten kannalta? No niin, vastaukset näihin kysymyksiin. Uh, and thanks again. Kiitos oikein paljon. Ja kiitos jälleen, että sain mahdollisuuden puhua vähän pidempään edustaja Bilderin kysymyksiin tutkimuskysymyksistä. Minusta tuntuu, että alana olemme hyvin selkeästi nähneet sen, miten tärkeää yhteistyö on tutkimuksessa, erityisesti kliinisessä tutkimuksessa ollut aina. Aktiivisesti odotamme kliinisten kokeiden sääntelyn vaikutuksia. Tiedän, että valikunnassa tunnetaan tämä asia hyvin. Hienoa, että viime viikolla tämä farmakovigilanssikeskus on aloittanut työnsä – monet ovat tehneet hyvin tehtävänsä tässä. Brexit aiheuttaa tässä huolenaiheita ennen kaikkea yksilöiden mahdollisuudet yhdistyneessä kuningaskunnassa ja EUn 27 joukossa yhteistyön jatkaminen. Olen ollut puiteohjelmissa mukana aikaisemmin ja tiedän, miten vankasti ne voivat tukea tutkimusagendan edistämistä Euroopassa. Toivomme, että seuraavissa neuvotteluvaiheissa päästään nopeasti käsittelemään näitä aiheita, koska lääkeinnovointi on hyvin riippuvasta tästä. Eman muutto ja Amsterdam toimipaikkana, viraston toimipaikkana, on tärkeä seikka, kun ajatellaan, mitä vaikutuksia siirtymällä on. Brexit on asia, joka ei koske ainoastaan yritysmaailmaa, mutta myös eri virastoja, kuten lääkevirastoa, ja jäsenvaltioita myös, jotka joutuvat pohtimaan sitä, mistä kaikki lääkkeet saadaan. On tärkeää katsoa, miten tämä siirtymä hoidetaan. Ja kärsitäänkö siitä, että jäädään EU-sääntöjen ulkopuolelle? Tämä on kapasiteettikysymys. Tämä sääntelyverkoston hyöty on ollut pitkälti se, että sen summana ollut merkittävämpi kuin eri osat erikseen. Näin on päästy ajamaan tieteellistä diskurssia niin laajasti, että kansallisella tasolla emme voi hyötyä tästä täysin tulevaisuudessa. Ja sitten ihan käytännön kysymykset. Näitte nämä asiat, esimerkiksi se, miten paljon lisenssejä on siirrettävä. Tämä on haaste Euroopalle, EUn 27 erityisesti ja yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisen osalta erityisesti. Me olemme käyneet neuvotteluita jatkuvasti näistä aiheista. Aikaisemmin on keskusteltu sääntelyn purkamisesta ja edullisimmista tuotteista. Brittihallitus on vakuuttanut, ei ole mitään suunnitelmaa heikentää sääntelystandardia, enkä voi kuvitella, että brittikansalaiset tämän hyväksyisivät, mutta katsotaan mitä on luvassa. Sitten viimeinen kommentti ennen kuin annan puolin jatkaa. Jälleen kysymys on tärkeä. Edustaja Dance sanoi tämän oikein hyvin. On vaikea suunnitella tiekarttaa, jos ei tiedetä, mihin ollaan menossa. Eli jos emme tiedä, miltä lopulta kumppanuus näyttää, niin yritysten on kyllä hyvin hankala lähteä – täysin rinnoin johonkin hankkeeseen, jossa ei ole selkeää muotoa vielä. Tällä hetkellä meillä on lainsäädäntö EU:ssa, jossa yhdistynyt kuningaskunta oli sitten kolmas maa. Tämä on aina vaihtoehto, että nähdään tällä hetkellä. Jos on toinen vaihtoehto, haluaisimme sen mahdollisimman pian. Mrs. question. Kiitoksia. Otan ensin Petersin kysymyksen koskien mahdollisia vaikutuksia EUn lääkkeen tutkimussektorille. Mitä tulee tähän prosenttimäärään? koskien päteviä lääkeammattilaisia. Noin 60 prosenttia UK yliopistojen henkilökunnasta on tullut muista EUn valtioissa. Pahoittelen sitä, että tätä tämä on koko ajan, tarvitaan vastavuoroisia pätevyyksien tunnustamista ja vapaata liikkuvuutta, jos ei ole mahdollista näin tehdä tutkimuksen tekemiseksi, niin tutkimusta ei sitten tehdä. Näin yksinkertaista se on me äh, kyselyn ja kysyttiin länkäreiltä, mitä Brexitin jälkeen aiotte tehdä, mihin haluatte mennä. Tämä ei koskenut ainoastaan äh, tutkijoita lääketieteen alueella. Suurimmat markkinat lääketieteen tutkimukselle on Pohjois-Amerikassa. Näillä yksilöillä on vaikeuksia tehdä tutkimusta UK ja EUssa. Ja heidän on lähdetty heidän on oikeuksien tullessa sitten lähdettävä muualle, eikä heitä voida siitä syyttää. Eli kyllä tässä on vakavat vaarat. Sitten Taylorin kysymys euroatomista. euroatomista. Toivoisin, että ei kukaan kysyisi euroatomista, koska se tämä on yksi kaikkein monitahoisemmista asioista, että BM pitää käsitellä. Yksi ydinlääketieteen asiantuntija antoi meille parlamentissa hyvin yksinkertaiskohtaisen briefauksen, niin voin kyllä toimittaa sen teille ja valiokunnalle voitte olla varma, että tämä ei ole hyvä asia UKlle selvistä asioista johtuen. EUn kannalta se on EUn tuotteille huono asia. E- tuo suur, paljon on Belgiasta, Hollannista ja Ranskasta osia, että nämä tulevat merkki, menettämään suuria markkinoita. Sitten Dansin kysymys potilaiden kokemuksista Brexitin jälkeen, jos ei sopimusta tule. Olen puhunut sadoille me yhdistyneessä kuningaskunnassa kansanäänestyksen tuloksen jäl- toisten jälkeen eikä yksikään jäsen ole puhunut siitä, että mahdollisesti olisi jotakin myönteistä tullut Brexitistä. Voitte vetää tästä omat johtopäätöksenne koskien sitä, voiko Brexit olla mitenkään myönteinen potilaiden näkökulmasta. Okei, okay, so. selvä. Sitten seuraavat kysymykset. Edustaja Kadema. Niin, minä pelkään, että tuossa viimeisessä virkkeessä oli jo kaikki, että Brexit katsotaan sitä kuinka tahansa, niin ei myönteisiä vaikutuksia ole brittipotilaille ainakaan. Muutamiin kysymyksiin on jo vähän vastattu ajatellen tutkimusta esimerkiksi. Tiedämme, että yhdistynyt kuningaskunta on yksi tärkeä horisontti 2020 varojen vastaanottaja, noin 16 prosenttia, ei tietenkään ainoastaan lääketieteen alalle, mutta osa kuitenkin. Huomaatteko nyt jo vaikutuksia, kun epävarmuutta on molemmin puolin? Tutkijoiden joukossa, mutta myös yksityisten kumppaneiden kanssa? Onko yritysmaailma vähän epävarmana nyt osallistumassa näihin yhteisiin hankkeisiin? Viime viikolla johdettiin sydänverkoston 25-vuotispäivää ja tapasin kardiologeja myös yhdistyneestä kuningaskunnasta ja siellä oli vähän puhe siitä, että sydänlääkäristä kardiologeista 20 prosenttia kouluttautui muualla osittain kuin yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tässä on siis paljon epävarmuutta. Kuten kaiken kaikkiaan terveysalan työntekijöiden tulevaisuudesta Brexitin jälkeen. Yhä uudestaan on puhuttu lääkkeiden hyväksymisestä – ja myös tuossa äskeisessä puheenvuorossa tulivat isotopit esiin, kauppa siis, se miten turvataan brittimarkkinat Brexitin jälkeen. Se, että lääkkeitä saadaan. Tässäkin on, riippuen siitä, miten kauppakysymykset hoidetaan tulevaisuudessa, vähän varaumia. sen yhteydessä haluaisin sanoa, että tässäkin on kysymyksiä meillä, jotka jäävät EU-hun. Me menetämme brittikokemuksen. Onko tässä pohdittu omaa samantyyppistä välinettä kuin meillä on tällä hetkellä? Koska senhän pitää sitten päivästä toiseen toimittava, jos tällainen kova Brexit tapahtuu. Sitähän emme toivo. And Mr. Palmer. Ja Mr. Palmer. Chair. Kiitos puheenjohtaja kun puhutaan lääkevirastosta, on puhunut, puhuttu viime viikkoina, niin on paljonkin puhuttu siitä, minne se menee. Ja Amsterdam tässä nyt voittaa ja Lontoo jotain menettää. Mutta jos ajatellaan muita vaikutuksia, se pitäisikö mennä mukana tulevassa EU oikeudenkäyttöalueessa, miten pitäisi toimia, jotta voitaisiin välttyä täydeltä katastrofilta, jos ajatellaan sääntelyregimiä ja mitä pitäisi tehdä, jotta voitaisiin välttyä näiltä vaarallisilta seurauksilta yhdistyneen kuningaskunnan potilaiden osalta. Tiedän, että 2019 on hyvin epärealistinen eh, mahdollisuus saada nämä ratkaisut valmiiksi. Te puhutte tarpeeksi pitkästä ajasta, mitä tällä tarkoitatte, jos emme tiedä, mihin suuntaan ollaan menossa, niin vaikea myöskään suunnitelmia tehdä, mutta voisitko jonkun verran kertoa siitä, kuinka kauan aikaa voisi mennä siihen, että tällaisia äh, rakenteita saataisiin äh, rakennettua, minkälaisia ihmisiä tarvittaisiin ja minkälaisia ajatuksia teillä on mielessänne. Ja sitten herra Läfin teiltä kysyisin seuraavaa. puheenvuoronne alussa oli oikein mielenkiintoisia kuvia siitä, minkälaisia vaikutuksia eh, tällä on yhdistyneen kuningaskunnan terveyspalveluun. Tietysti Brexit ei ole ainoa haaste, joka siihen kohdistuu. Ja ennen kuin tänne tulin, niin minä tein paljon töitä eh, lääkäreiden kanssa meillä päin ja katsottiin, minkälaisia ongelmia oli lääkäreitä löytää ihan näitä lähilääkäreitä. Ja jos ajatellaan näitä eri eh, henkilöstöhaasteita, niin onko Brexit henkilöstöhaasteista ykkönen? Miten se suhtautuu näihin muihin haasteisiin? Ja sitten olisi mielenkiintoista tietää, mitä BMA-liitto ajattelee. Te olette täysin mukana terveyspalvelumme politiikassa. Mitä mieltä olette siitä, että eh, nyt ollaan vaarantamassa tiettyjä aloja meidän terveyspalveluistamme. Onko hallitus panossa tarpeeksi resursseja näihin eri asioihin, mistä tuntuu, että siellä eh, ollaan aika välinpitämättä tällä hetkellä. Ja panelistit täällä ehkä mainitsivat nämä viiteverkostot, joissa on mukana 40 sairaalaa, 24 verkostoa. Eh, niitä johdetaan Yhdistyneestä kuningasta käsin. Minusta nyt on tässä mahtava innovaatiopotentia olemassa ja mitä me voimme menettää, jos emme jatkossa näissä verkostoissa voi olla mukana. Ymmärtääkseni vain EU tai etämaat pääsevät niihin mukaan. Ja jos ajatellaan koko terveysinnovaatioyhteisöä ympäri EUta, mitä ne menettäisivät, jos yhdistyneen kuningaskunnan keskukset eivät enää olisi niissä mukana. Onko muita kysymyksiä, kollegat? Ei. Eli pyytäisin teitä vastaamaan. Thank you very much. Um, I think... Kiitoksia. Aivan aluksi täällä esitettiin tärkeä kysymys vaikutuksesta ja merkityksestä tutkimukselle. Biolääketieteen liikenteen puolella meillä on tästä tietenkin Tietenkin meillä on tärkeä, tärkeä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä ja suuri menestystarina kaiken kaikkiaan usean kertaan UKssa olen yliopistosta ja pienet yrityksiltä saanut kysymyksiä, mikä on IEMin tulevaisuus kun ajatellaan kumppanuusjärjestelyjä teollisuutena, pidämme ja mitä vielä merkittävänä kumppanuus sitten ja vuoropuhelina UK osallistumisesta pitää tässä keskustella. Jos siitä nyt tulee kolmas maa, niin se on yksi vaihtoehto. Sitten tietenkin muuttaa jossain määrin UK on mahdollisuuksia. Se ei voi enää johtaa näitä hankkeita, vaikka voikin olla mukana tiettyillä ehdoilla, mutta kyllä tässä pitää käydä laajempaa äh, vuoropuhelua näihin ohjelmiin osallistumisesta. Kuten sanoin aikaisemmin, tutkimuksessa yhteistyössä ei tarvitse nyt panna pakkeja päälle sen jälkeen, kun on vuosia investointi en ole koskaan täysin tunnustanut sitä, kuinka tärkeää on rakentaa kumppanuuksia ja yhteistyötä vuosien myötä. Tämä on hyvin vaikea korvata millään hyvin vaikea tehdä tähän keskeytykseen. Kyllä tämä auttaa paljon tiedettä, että meillä minkälaiset keinotekoiset äh, murrokset eivät todellakaan auta muuten hyviä järjestelmiä. Tällainen eurooppalainen viiteverkosto on esimerkki siitä, kuinka kumppanuudet ovat juuri vasta kukoistamassa. Täällä on esimerkiksi kuultu juuri lasten lääketutkimuksesta Skotlannissa. Siellä on valtavasti hyödytty juuri tästä verkostosta ja nyt jos se menetetään, niin Skotlannissa oli tällainen tutkimuskonferenssi ja voin kyllä kertoa, että oli aivan valtava, valtava kohdus, kun kerran mitä, mitä, mikä kaikki vaarantuu Brexitin myötä. Toivon, että ECDC on yksi, mitä me nyt olemme tässä kuullut paljon asioita, ei tarkoita turvallisuudesta ja ympäristöstä. Kukaan ei voita mitään, jos menetämme mahdollisuuden jakaa tärkeitä tietoja ja tärkeää dataa havaita tiettyjä signaalia lääkevalvonnassa tai taatojen valvonnassa. Nyt ei ole todellakaan aika lähteä pöydästä. Todella toivon, että jonkinlainen ratkaisu löydetään. En tiedä millaisen se on, mutta ratkaisu on löydettävä muussa tapauksessa vaikeaksi tulee kaikille. Sitten vielä viimeinen kysymys. Jos yhdistynyt kuningaskunta ei ole osa EUn sääntelyverkostoa ja jos emme tässä onnistu, niin missä kohtaa siitä tulee kriittinen asia. Mehän olemme nyt jo aloittaneet äh, lähtölaskennan EFPS-investointien siirtyminen on otettu ne huomioon. Meidän on, meillä pitää olla nämä testauspaikat, ei niitä saa kuukaudessa pystyyn, eikä edes puolessa vuodessa, vaan kyllä näihin tarvitaan paljon aikaa. Yleensä no, noin kaksi vuotta annetaan aikaa valmisteluun ja lääkkeiden valmistamisessa vielä enemmän aikaa. Tässä on todella suuria haasteita. Tiedän kyllä tästä kyselystä. Siinä on havaittu muutamia tapauksia, jotka ovat ehkä tuttuja tälle valiokunnalle. Meillä on tuotteita, joita valmistetaan ainoastaan yhdistyneessä kuningaskunnassa. Jos niitä ei sitten voida tuoda Eurooppaan, niin ei ole mitään epäilystä siitä, että tämä tulee vaikuttamaan EUn 27 jäsenvaltion niiden potilaisiin ja päinvastoin. Me tarvitsemme käytännön läheisiä ratkaisuja tähän prosessiin. Kuinka kauan tässä sitten menee? No se riippuu siitä, kuinka lähellä päästään. Jos joudumme tilanteeseen, johon teollisuutena toivoisimme, niin toivomme, että ettei äh, murros ole kovin suuri. Jos sitten edessä on kova Brexit, niin aikamoinen alkon edessämme. Ja toivon, että asiat saadaan kunnon hoidettua. I'll come to the Kiitos. kardiologikysymykseen ensin. Erityislääkärin kouluttamiseen menee 10 vuotta, eli jos kardiologi lähtee yhdistyneestä kuningaskunnasta tai EUsta huomenna, niin heitä ei korvata ennen kuin vuosi 2027 on käsillä. Jos teillä on sydänongelma ennen vuotta 2027, niin hoitomahdollisuudet heikkenevät. Onneksi oli melko nuori, mutta jos olisin vähän vanhempi, olisin hyvin huolestunut tästä kardiologien tilanteesta. Sitten edustaja Palmerin kysymys työvoimasta. Uskommeko, että Brexit on yksi, kaksi tai kolme tekijänä, kun näytellään työvoiman riskiä? En luokittelisi sitä noin. Meillä on ollut paljon kysymyksiä yleislääkäreiden osalta ja monilla erikoisaloilla, kuten juuri mainittiin. Brexit on valitettavasti turha lisätaso ongelmia – kaikkialla Pohjois-Irlantiin, Skotlantiin, Wales, kaikkialla on erityisongelmansa, jotka olisi voitu voit välttää. Ja se, onko brittihallitus täysin ymmärtänyt ja priorisoiko se aiheitamme, niin yksinkertaisesti sanottuna meidän työmme on huolehtia siitä, että tämä on tiedossa. Me tapaamme hallituksen edustajia – ja painostamme aina sen puolesta, että muistetaan terveyskysymykset Brexit-neuvotteluissa. Kiitos oikein paljon. Kiitän edustajia ja paneelikeskustelijoita. Me saimme kuulla lisää siitä, minkälaisia keskinäisiä riippuvuuksia meillä on yhdistyneen kuningaskunnan suuntaan ja miten kaikkiin vaikuttaa Brexitin mahdollinen eteneminen huonon suuntaan. Eli toivotaan nyt parasta, kuten sanoin kokouksen alussa. Me huomioimme kaiken sen, mitä täällä on tullut esille. Nämä ovat tärkeitä ajatuksia ja me annamme ne eteenpäin neuvottelijoille jotta hekin olisivat tietoisia niistä, niin kuin me olemme tänään voineet tulla sitä tietoisiksi tästä, näistä realiteeteista. Kiitän vielä kerran kaikkia paneelikeskustelijoita ja edustajia. Tapaamme taas ensi viikolla. Kiitos. Hyvää iltaa kaikille. Well done. Yeah, well done you I'm so sorry they got you with the reader